keskustelu aiheena vastuuvapaus 2014. Meillä on kahdeksalta esiteltä 53 mietintöä. Labova, Schmidt, Piper, Czernecki, Vistisen, Makovei, Vaughan ja Marinescu. Ja toivotan tervetulleeksi myöskin Vito Calderan, joka on tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja. Hän osallistuu keskusteluun ja seuraavaksi ensimmäinen esittelijä saa neljä minuuttia, eli Ljabrova, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon puhemies. Arvon komission jäsen, arvoisa tilintarkastustuomioistuin puheenjohtajat naiset ja herrat, tänään me hyväksymme yhden tärkeitä asiakirjoja, joka keskittyy yhteisten varojen hallinnointiin Euroopan tasolla yhden tärkeimmistä. Ilmaisimme kantamme siihen, kuinka komissio on hoitanut niitä varoja, jotka sen politiikkaa varten oli annettu vuonna 2014. Vastuuvapausmenettely tulee joka ikinen kevät uudestaan estyslistalle ja esittelijät aina esittelevät mietintönsä ja puolustavat niitä, niin minä teen tänä vuonna itsekin. Huolimatta siitä, että tämä on rutinomainen prosessi, halusin esittää jotakin uusia ajatuksia ja ehdotuksia tämän yhteydessä, koska nyt talouden toimintaympäristö ja vaatimukset ovat uudenlaiset. Ja tämä luo hyvän tilaisuuden, hyvän mahdollisuuden saada aikaan muutoksia normaaleihin valvontastandardeihin, joita kohdistetaan komission toimintaan, eivät ole mitään sattumanvaraisia ehdotuksia tai muutos, muutoksia. Niiden tarkoitusperänä on arvioida sitä, onko budjetin täytäntöönpano kunnioittanut laillisia ja muoto seikkoihin liittyviä sääntöjä, ja ovatko ne myötävaikuttaneet todelliseen sosiaaliseen ympäristö- ja muun kehityksen aikaansaamiseen EU-ssa, ja onko voitu antaa varoja niille alueille, joissa varojen vaikutus on kaikkein kourin tuntuvimpaa, onko voitu määritellä uusia eurooppalaisia prioriteetteja ja pistää sivuun vanhat stereotypiat, ollaanko riittävästi voitu arvioida vaikutuksia ja tehdä johtopäätöksiä vaikutuksista. Olen omistanut koko vuoden tätä asiaa varten ja suoritusperotteiseen kulttuuriin nähdäkseni pitäisi päästä. Meidän täytyy saada myönteisiä vastauksia kysymyksiin, mutta tänne ei päästä, ellei me ole objektiivisia. Talouden kehitys ja investointitoimet EU:ssa ovat hieman kohentuneet ja työttömyysaste on menossa alaspäin, mutta kriisin seuraamuksia ei ole vielä voitu ratkaista tai hälventää. Siksi meidän täytyy muuttaa budjettipuolellakin ajattelua. Me voimme vastata uusiin kriiseihin, joita varmasti tulee. EU-talousarvion pitäisi olla sellainen, että se pystyy käyttämään riittäviä valvontamekanismeja ja välineitä, jotta voidaan välttää eu varojen väärinkäyttö ja jotta voidaan arvioida sitä, kuinka kaikinen euro on käytetty hyväksi, mitä vaikutuksia varojen käytöstä on. Ja suoritukseen ja tuloksiin täytyy keskittyä ja samalla yksinkertaista menettelyitä. Tätä ei suositte pelkästään Euroopan parlamentti, vaan sama lähestymistapa on tullut ilmeiseksi myöskin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta vuonna 2014. Tämä vahvistaa myöskin komission aloite ja Alankomaiden puheenjohtajamaan näkemykset menevät samaan suuntaan. Vastuuvapauden pitäisi olla looginen, standardoitu poliittinen asiakirja, eikä mikään sattumanvarainen yksilön, valitun henkilön teksti, joka on sattumanvaraisesti valittu, tämä esittelijä. Nyt pitäisi pohtia sitä, kuinka voidaan kuvailla ja määritellä niitä ongelmia tai mahdollisia väärinkäytöksiä, joita on tapahtunut EUn talousarviossa. Kysehän on yhdestä prosentista PKTLstä ja täytyy löytää ratkaisuja ongelmiin. Ei pelkästään niin, että keskitytään vain joihinkin epäilyttäviin henkilöihin tai toimijoihin. Ei tällä, tässä ole mitään mieltä. Meidän pitäisi pikemminkin löytää poliittinen kompromissi sai aikaan. Katson, että vastuuvapauden pitäisi olla objektiivinen ja hyvin perusteltu, eikä se saa muodostua poliittisen kamppailun välineeksi jäsenvaltioiden tasolla tai jonkinlaiseksi tilien selvittämiseksi jäsenvaltioiden kesken. Tällainen keskustelu ja hyvin hyvät puitekehykset keskustelua varten ovat tarpeen. Uskon, että mikä Euroopan parlamentti ei noudata pyrkimyksiä, joka johtaa siihen, että EUn talousarvossa tarkastellaan suoritusta ja tuloksia, niin parlamentti silloin jää sivuun tästä yleisluontoisesta kehityksestä. Haluaisin kiittää budjettivaliokuntaa, talousarvon valvontavaliokuntaa, komissiota ja komission varapuheenjohtaja Kirkievaa, tilintarvostoimistointa ja kaikkia kollegoita. Kiitän jo etukäteen siitä, että te arvioitte objektiivisesti minun mietintöäni. Uh, Kiitoksia sitten seuraava esittelijä Schmidt, olkaa hyvä. Damen und Herren, Kollegen. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, vastuu mietinnön laatijana kehitysrahastolle on minulle erittäin tärkeää tuoda esiin tiettyjä asioita selkeästi. Myös tänä vuonna, kuten viime vuonna, oli samanlaisia asioita, koska kehitysapu ei ole muuttunut pohjimmiltaan. Se on oikea ja se on tärkeää ja me tarvitsemme sitä kaikkein köyhimpiin maihin Afrikassa niin, että ihmiset voivat siellä elää. Mutta se, mikä oli ikävää, mitä piti todeta, että myöskään ongelmat eivät ole muuttuneet paljon. Esimerkiksi projektien valvonta ei ole tarpeeksi tehokasta ja sitä voitaisiin parantaa huomattavasti. Haluan painottaa, että kysymys ei ole siitä, että loisimme byrokratia vuoren, koska on olemassa tarpeeksi valvontamahdollisuuksia. Eli kysymys on näiden kontrollimekanismien käytäntöönpano ja valmius oppia virheistä ja komission jäsen Mimitsan toiminta on riittänyt. Hyvin selkeästi on osoitettu, että pakolaiset, jotka tulevat Eurooppaan, tulevat Syyriasta ja Afganistanista, AKP-maista, ihmiset ovat paineet lähimaihin, mutta tulevat mahdollisesti vielä Eurooppaan. Me tarvitsemme kehitysrahaston varojen joustavampaa käyttöönottoa ja me tiedämme, että lähes 10 miljoonaa euroa on alkoitu budjettien eri vaiheisiin, eivätkä ne ole vain nämä rahat, jotka ovat näissä monivuotisissa projekteissa, vaan mukana ovat myös ne projektit, joilla on täytäntöönpano vaikeuksia. Varoja on annettu myös sellaisiin asioihin, joista päätettiin jo vuonna 1995. Jos me haluamme ratkaista pakolaiskriisin, silloin meidän täytyy muistaa, eh, että kehitysapu ei ole mikään lahja, vaan sillä pyritään eh, tavallaan ratkaisemaan lähdön syitä. Sen vuoksi tarvitaan erilaisia toimenpiteitä. Komissio eh, on mukana, samoin kuin ulkosuhdehallinto ja EUn lähetystöt ja missiot, joita siellä on mutta niiden täytyisi huolehtia vielä enemmän näistä kehitysapuprojekteista. Näistä projekteista hyvin monilla on täytäntöönpano ongelmia ja muuten täytyy miettiä, onko niillä lisäarvoa ja pitääkö sinne antaa enemmän rahaa. Meidän täytyy hyväksyä myös kritiikkiä, meidän täytyy ottaa siitä oppia oppia. Sen vuoksi äh, haluaisin sanoa SND-ryhmän nimissä, että olisi hyvä, jos äh, äh, ei äänestä, että tämä asia, mistä puhuin, että se komissiolta saisi vahvistuksen, että se ei pidä paikkaansa. Me voisimme käyttää näitä varoja paremmin. 2020 meillä on 30 miljardia, jota ei ole ankkuroitu äh, EUn budjettiin, eli se tulee suoraan kansallisilta hallituksilta komission käsiin ja sieltä Afrikkaan meidän täytyy voida taistella pakolaiskriisejä vastaan ja haluaisin siteerata Frederica Mogherinia, joka itse sanoi, että kehitysapu ei ole mikään lahja, vaan se on investointi ja se on uudenlaista kumppanuutta ja täytyy löytää uudenlaiset kumppanuusmuodot afrikkalaisten maiden kanssa. Myös puhemies Schulz on sanonut seuraavaa. Meidän pitäisi tehdä yhteistyö, kehitysyhteistyö riippuvaiseksi demokratiasta ja siitä, mitä kutsumme hyväksi hallinnoksi. Ei voi olla niin, äh, että diktaattori sortaa omaa äh, kansansa ja sitten äh, diktaattoria tuetaan tältä käsin rahalla. Minun näkemykseni on selvä. Kehitysavun täytyy olla taistelua näitä lähtemisen syitä vastaan ja kehottaisinkin kaikkia kollegoita kaikista ryhmistä äh, lähtemään tekemään uudenlaista, järkevämpää äh, kehitystyötä ja tukemaan tätä mietintöä. Kiitos. Thank you. I now invite... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Peter, neljä minuuttia. Ja vielen dank, Frau. Kiitoksia, puhemies. Kiitokset varjoesittelijöille yhteistyöstä tässä vastuvapausmenettelyssä. ja kiitoksia myöskin avustajille ja neuvonantajille vastuuvapaus parlamentin osalta on aina arkaluontoinen kysymys. Kansalaiset odottavat, että me näytämme esimerkkiä. Ja sitten kun katsotaan tätä omia kiinteistöjä, niin se laskee kustannuksia, mutta välillä ollaan vähän liikaa, liian myöhään liikkeellä ja sitten kustannukset taas nousevat. Me emme halua mitenkään suunnitella tulevia laajentumisia, vaan haluamme, että keskitytään nyt laatuun. Meidän pitää olla varovaisia, kun mietimme omia symboleitamme. Esimerkiksi Lux palkinnolla pitäisi olla enemmän merkitystä ja historian talo olisi pitänyt keskittyä enemmän. Tällä tavalla olisimme voineet olla lähempänä kansalaisia. Meidän pitää näyttää esimerkkiä, se liittyy myöskin ajankäyttöön komission, neuvoston ja parlamentin välisissä suhteissa meillä on enemmän sananvaltaa lainsäädännössä ja meidän on myöskin varmistettava, että me toimi ideologiselta pohjalta. Ja aikatauluun liittyy myöskin se, että tulkkauspalveluita uudistetaan. Tämä tulee teknisiin laitteistoon, mutta myöskin työaikoihin. Ne pitää jakaa tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin. Ja sitten turvallisuuskysymykset parlamentissa. Meidän pitää muistaa kustannukset, mutta ei saa mennä niin pitkälle, että työntekijöiden parlamentin jäsenten vierailijoiden turvallisuus vaarantuu. Ja on ehkä parempi, että meillä on oma turvallisuuspalvelu kuin se, että olisi ulkopuolinen taho täällä. Ja meidän ei pidä säästää vääristä kohteista. Ja sitten etuuksien poisto. No näitähän nyt on uudistettu, kun esimerkiksi ajatellaan catering-palveluita. Vapaaehtoinen eläkerahasto on vielä suljettu, mutta meidän täytyy nyt edetä ja vaadimme nyt tuloksia, jotka liittyvät rahaston ulkoiseen arviointiin. Ja kaikki tämä merkitsee myöskin, ettei voi sekoittaa puheenjohtajan tai puhemiehen tehtäviä vaalikampanjaan. Eli tässä nyt kritiikki kohdistuu Martin Schulziin ja sitten toiseen huippuehdokkaaseen. Schulz ei aina pysty tekemään eroa puhemiehen tehtävien ja itsensä mainostamisen välille. Ja toivottavasti hän toimii kuitenkin parlamentin etujen mukaisesti. Ja SND-ryhmä on samaa mieltä näistä asioista. Ja lopuksi vielä parlamentin jäsenistä pari sanaa. Eläkerahasto, matkarahat, catering, muut kysymykset. Tässä on monia asioita uudistettu ja hyvä niin, mutta ei saa mennä kuitenkaan niin pitkälle, että EUn imago jää ainoastaan tänne parlamenttiin ja meidän toimistoihimme. Meillä on toimissamme yhä enemmän hallinnollisia tehtäviä. Me nyt säästetään kahvista, nyt säästetään vedestä. Ja jotkut haluavat pakoittaa sen, että maksamme myöskin omat puhelinlaskumme ja muut kulut. Ja me sallimme myöskin sen, että työmme laatua mitataan esimerkiksi minuutin puheenvuorojen kautta. Meidän ei pidä olla ihmisten pilkan kohde. Meidän työllämme on arvoa ja meidän ei pidä vähätellä itseämme. Sekin on merkattu tähän mietintöön. Kiitos. Oh, Kiitoksia sitten Janetskin. Madam President, uh, Madam President of the European Commission, puhemies, komission jäsen, arvoisa tiintarustoimistomen puheenjohtaja. Tärkein ongelma, merkittävin ongelma vastuuvapausmenettelyssä on ollut sama jo vuosikausia. Vastuuvapausmenettely, joka kohdistuu neuvoston ja epäneuvostoon, johtaa siihen, että on havaittu puutteita valvontamekanismissa. Paljon on jäänyt hyvinkin paljon käyttämättä, miltei kaikissa kategoriassa. Suuri määrä määrärahoja on siirretty vuodesta 2014 vuoteen 2015. Varsinkin kun on kyse kiinteistöistä ja tämän suunnittelusta ja laitteista. Merkittävistä budjettikohdista on siirretty rahat seuraavaan vuoteen. Tämä voitaisiin välttää paremmilla budjettimenettelyillä. Budjettisuunnittelussa pitäisi käyttää suoritusindikaattoreita. Niitä pitäisi kehittää. Lisäksi neuvosto ei ole vieläkään hyväksynyt käytännön sääntöjä jotka olisivat kuitenkin tarpeen avoimuuden nimissä ja vastuuvelvollisuuden ja nuhteettomuuden varmistamiseksi koko toimielimen kohdalla. Lisäksi avoimuutta puuttuu huolestuttavalla tavalla, kun on kyse lainsäädäntöprosessista ja neuvotteluista ja sen valtioiden kannanotoista neuvoston puolella. Neuvoston pitäisi ehdottomasti julkistaa asianmukaiset relevantit asiakirjat ja luoda kunnolle raportointijärjestelmä jotta suuri yleisö pystyy seuraamaan lainsäädäntömenettelyiden etenemistä avoimella transparentilla tavalla. Tähän liittyy myöskin avoimuuden puute, joka liittyy kolmikantaneuvotteluihin ja sovitteluneuvotteluihin. Tällä hetkellä neuvoston pitäisi lisätä avoimuutta ja integriteettiä neuvotteluiden osalta. Täytyy ottaa huomioon myöskin poliittiset ongelmat, kun on kyse yhteistyöstä parlamentin ja neuvoston välillä. Meidän täytyy ilmaista, että neuvoston pitäisi olla avoimempia vastuuvelvollisuudesta ja varmistaa kansalaisten suuntaan. Tästä toimia myöskin hyvässä uskossa vuotuisessa menettelyssä, niin kuin toimielimet muutenkin tekevät tässä suhteessa. Tehokas valvonta unionin budjetin täytäntöpan osalta edellyttää yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä. Siten luodaan kunnollinen työskentelymenetelmä. Tosiasia on, että minkälaista yhteistyötä ei ole eikä vuoropuhelua neuvosto ei osallistu budjetin valvontamenettelyihin, eikä se toimita meille vastauksia kirjallisiin kysymyksiin, joita budjetin valvontavaliokunta esittää tai yksittäiset jäsenet esittävät neuvostolle. Neuvosto ei osallistu myöskään kuulemisiin tai keskusteluihin, joissa tarkastellaan budjetin valvontamenettelyitä, kun on kyse neuvoston talousarviosta. Ei pidä unohtaa, että menettely, jolla annetaan erikseen vastuuvapaus eri toimielimille ja laitoksille, on pitkä vakiintunut käytäntö, jota on kehitetty avoimuuden ja demokraattisen valvonnan varmistamiseksi, kun on kyse unionin veromaksien varoista. Thank you. Our next speaker... Kiitoksia seuraavaksi Vistisen neljä minuuttia. Some offer på, uh esittelijänä kahdelle mietinnölle tänään käyn lyhykäisesti ne lävitse ennen kuin siirryn sitten varjoesittäjän ominaisuuteen. Ensimmäinen liittyy EUn tuomioistuimeen, joka on tässä tilintarkastustilanteessa selvitynyt erittäin hyvin. Belgian jäsen on hieman kuitenkin kritisoinut tätä menettelytapaa ja sen vuoksi ja on haluttu enemmän tuomareita tänne tuomioistuimeen, mutta samanaikaisesti me olemme myös saaneet vaatimuksia budjettivalvonta valiokunnalta saada enemmän tietoja siitä, mitä tuomarit tekevät tuomarin työnsä lisäksi. Näiden kahden asian taustalta ECR-ryhmä on hyvin nyt pidättyväinen antamaan vastuuvapautta tuomioistuimelle sen vuoksi, että nämä asiat ovat aika vakavia. Mitä tulee sitten talous- ja sosiaalikomiteaan, jossa minä myös toimin esittelijänä, niin haluaisin kiittää komiteaa siitä, että hyvin monilla aloilla se on noudattanut niitä suosituksia, joita Euroopan parlamentti on niille antanut. Se on kyennyt leikkaamaan kuluja, se on kyennyt tekemään sopimuksen parlamentin kanssa, samoin kuin alueiden komitean kanssa, joka on merkinnyt sitä, että sen toiminta on ollut parempaa ja tehokkaampaa ja sen vuoksi suosittaisin vastuuvapauden myöntämistä, vaikkakin olen sitä mieltä, että komitean pitäisi pitemmällä aikavälillä keskittyä enemmän videokonferenssien järjestämiseen sen vuoksi, että matkakulut ovat todella korkeat ja niitä täytyy leikata tulevaisuudessa. Mitä tulee vastuuvapauden myöntämiseen komissiolle, ja sen virastoille ja Euroopan parlamentille haluaisin kiittää kollegoitani hyvästä yhteistyöstä, samoin kuin varjoesittelijöitä. Me olemme ESR-ryhmässä sitä mieltä, että virhemarginaali on vielä liian suuri, on keskitty liian vähän tehokkuuteen ja näiden rahojen lisäarvoon, jota Euroopan tasolla käytetään. Tarvitaan suuria uudistuksia, kaikkein suurimmat menoerät sekä maataloustuessa että alueellisessa kehitystuessa. Mitä tulee komission tileihin, niin olemme sitä mieltä, että mietintö on hyvä, se on kriittinen ja hyvä – ja se täyttää hyvin pitkälti ECRn toiveet, mutta se tukee myös Euroopan yhteistä syyttäjäviranomaista ja viittaa siihen, että meidän pitäisi antaa sille enemmän resursseja kuin mitä tänä päivänä ja sen vuoksi ECR kuitenkin äänestää tyhjää. Ja mitä tulee tähän suureen virhemarginaaliin, niin kuten perinteistä me äänestämme Euroopan komission vastuuvapauden myöntämistä vastaan. Mitä tulee sitten Euroopan parlamentin omaan vastuuvapauteen ja tilinpäätökseen? meistä olisi pitänyt olla hieman kriittisempi. On paljon aloja, joilla on toimittu hyvin ja rakentavasti me tiedämme kaikki eh, puhemies Schulzin retkistä, mutta eh, esimerkiksi tämä kallis kuljettajapalvelu eh, pitäisi kieltää sen vuoksi, että meidän täytyy jollain tavalla muuttaa meidän menopolitiikkaamme. Ja sama koskee myös Euroopan historian taloa. Ja mitä tulee näihin yhteisyrityksiin, me äänestämme myös niitä vastaan johtuen siitä, että virhemarginaali yleisbudjetissa on liian korkea. And thank you very much. Uh, Kiitokset. Ja seuraava esittelijä. Makovei. Kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Makovei. Mulțumesc, doamna președinte. Kiitoksia, puhemies. Alueiden komitean osalta olen esittelijä ja aluksi pääsin, päätin myöntää vastuuvapauden hallinnosta. koska me haluamme kannustaa uudistuksiin ja haluamme muistuttaa, että jokaisella sentillä on merkitystä. Meidän täytyy käyttää varovaisesti veromaksajien varoja ja alueiden komitea teki 787 matkaa jäsenvaltioihin vuonna 2014 ja lähes 200 työmatkaa kohdistui Kreikkaan ja Italiaan syyskuussa. 8 miljoonaa euroa käytettiin pelkästään jäsenten matkakuluihin. Ja sitten kun näitä henkilöstön matkustamista, niin sielläkin käytettiin suuria summia. Asiakirjat, joita saatiin alueiden komiteasta tähän asiaan liittyen, olivat hyvin kattavia. Siellä ei kuitenkaan ollut tarkkoja lukemia eikä muutenkaan selvyyttä. Ja toinen kritiikin kohde on se, että kun katsotaan näitä asiakirjoja, joita on toimitettu, niin vastaukset olisivat mahtuneet neljälle sivulle, mutta saimme satoja sivuja. Eli tämä nyt osoittaa, että alueiden komiteassa on ehkä liiallista byrokratiaa. Ja jos lähetetään sivuinen asiakirja, niin se on kunnioituksen puutetta myös. No nyt on yritetty saada aikaan sääntöjä liittyen integriteettiin ja tähän pyöröovijärjestelmään. Täytyy katsoa, mikä on sopivaa, mikä on laillista, mikä laitonta. Nämä astuivat voimaan vuonna 2014 ja vuonna 2003 Tuomioistuimessa oli tapaus, jota vielä ei ollut saatu päätökseen 2014 kaikkina näinä vuosina. Ja on väärin, että instituutio joutuu 13 vuodeksi tuomioistuimeen. Myöskin Olaf on todennut, että tämä henkilö, joka oli tuomioistuimessa, oli oikeassa. Ja tämä kiista tuomioistuimessa pitäisi nyt päättää. Ja kesäkuussa pitäisi sitten raportoida parlamentille siitä, miten tämä tapaus on saatettu päätökseen. Ja haluaisin kiittää alueiden komitean kollegoita yhteistyöstä. Toivottavasti he pystyvät vähentämään tätä byrokratiaa. Ja siellä on nopeuduttava, nopeasti, sopeuduttava nopeasti muuttuvan maailmaan, niin kuin meidän kaikkien. Ja meidän täytyy muuttaa myöskin työtapaamme. Olin esittelijänä myöskin tietosuojavaltuutetun vastuuvapauden osalta ja pari kommenttia siitä. Ensinnäkin vuosikertomuksessa on todettu, että 2015 pitää ottaa mukaan integriteettiin liittyvät päätökset ja väärinkäytösten paljastajat. Ja täytyy myöskin muistuttaa siitä, että tietoja on saatavana kaikkialla internetissä, Wikipediassa ja muualla. Ja kansalliset ja eurooppalaiset viranomaiset eivät kuulu sellaisen tietokategoriaan, joka olisi luottamuksellinen. Henkilötietoja ei pidä julkistaa, jos ne ovat luottamuksellisia, mutta nämä tiedot liittyvät eurooppalaisiin viranomaisiin, jotka hallinnoivat eurooppalaisia varoja, joten siksi nämä tiedot on saatava. Vastuuvapausmietinnössä on pyritty onnittelemaan heitä tehdystä työstä ja me myönnämme vastuuvapauden. Ja virastot jotka käsittelevät sisä- ja oikeusasioita – Tästä on puhuttu kansalaisvapauksen valiokunnassa. Siellä ei ole onnistuttu suojelemaan niitä, jotka ovat ottaneet esiin instituutioiden laittomia toimia, siis näitä väärinkäytöstä paljastajia, ja sitten on myöskin eturistiriitoja. Mikäli viraston tehtävänä on suojella elintarvikkeita, niin silloin ei pidä palkata ihmisiä elintarviketeollisuudesta ja olen käsitellyt myöskin perusoikeusvirastoa. Siellä on käynnistetty tuomioistuin käsittelyitä tätä virastoa vastaan, koska se ei ole noudattanut sääntöjä, jotka koskettavat julkista virastoa. Ja sitten viimeinen virasto on elintarviketurvallisuusviranomainen. Siellähän oli räikeä eturistiriita tammikuussa 2016, ja sieltä on ilmoitettu, että elintarvikealalta ehkä palkataan joku varajohtajaksi. Ja virasto vain halusi palkata ihmisen hakemuksen perusteella. Sitä ei voida hyväksyä. Elintarvike teollisuudessa, jos ollaan töissä, niin siis meidän täytyy tietää, mitä me syömme, ja kyse on kansanterveydestä – ja euro just seuraa näitä tapausta. Minutes, please. Kiitoksia seuraavaksi Boona, neljä minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies, niin kuin edelläkin puhuja. Kenties minäkin voisin käyttää kaiken aikani nyt niin, että keskustelun päätteeksi en enää puhu, mikä tämä teille sopii. Luin 33 kertomusta, jotka liittyvät Tämä on hyvin paljon työtä. Olisin kiittää henkilökuntaani, niin SND-ryhmän henkilökuntaa, mutta myöskin talousarvion valvontavaliokunnan sihteeristä ja varjoesittelijöitä, joiden kanssa tein läheistä, läheistä yhteistyötä. Yleinen huomio vastuuvapausmenettelystä ensin ja kiitokset kaikille esittelyille kaikista vastuuvapauskertomuksista mietinnöstä, varsinkin kun kyse yleisestä talousarviosta ja sen esittelijästä. Esittelijä teki erittäin hyvän ja tasapainoisen työn, ja mietintö toivottavasti saa laajan tuen. Mitä edes virastoihin tulee, komissio ja tilintarkastustoimion istuin varmistat sen, että virastot eivät lähestyä yhteistyöhön minun niin Kaikki saivat hyviä uutisia tilintarkastustoimijoistamelta. Vastasin näiden vastuunvapaudesta myöskin viime vuonna. Hienoa, että hyvin paljon edistystä on tapahtunut viime vuoden jälkeen. Tilintarkastustoimijoille teki vähemmän huomioita eikä mitään tällaisia lausuntoja annettu tilien luotettavuudesta taikka säännönmukaisuudesta eikä aineellisia virheitä löydetty. Virheet eivät olennaisia. Edistystä tapat myöskin täytäntöönpanossa, kun toimista oli kyse yhteistä tavasta, josta hyväksyttiin vuonna 2012. 98 prosenttia toimista haluttiin pistää täytäntöön 93 prosenttia virastoista ilmaisi, että nyt niillä on yhteisiä toimia muiden erillisvirastojen kanssa 75 prosenttia virastoista on tehnyt yhteistyösopimuksia. Tämä kannustaa kaikkia muitakin erillisvirastoja menemään juuri tälle tielle, jotta saadaan tehokkuussäästöä. Virastot ovat ottaneet myöskin käyttöön hankintamenettelyitä koskevia suuntaviivoja ja sääntöjä, jotka liittyvät niiden osallistumiseen komission johtamiin tarjouskilpailuihin. Tämäkin tuo tehokkuutta lisää. Suurin virastoista on jo päässyt 5 prosentin asetettuun henkilöstövähennystavoitteeseen. Monet virastot ovat huolissaan siitä, että niitä pyydetään luopumaan myöskin 5 prosentista vielä lisää, koska ne ovat henkilöstöä tähän henkilöstöpuuliin. Miten kaikilla virastoilla on petosten vastainen toiminta? Suurin osa on alkanut julkaista myöskin hallintokomitean jäsenten ansioluetteloita ja heidän taustansa, ansioluettelonsa ja muut tiedot heistä. Tilanne näyttää paremmalta jo, mutta joitakin huolia on vielä olemassa joillakin osa-alueilla, joilla tarvitaan parannuksia. Esimerkiksi tammikuusta 2014 eteenpäin neljä virastoa on edelleenkin neuvotteluvaiheessa isäntämaan kanssa päämaja koskevista kysymyksistä. Joitakin ongelmia ratkaistu, mutta kehottaa sitä sen valtiota suorittaisivat loppuun nämä neuvottelut erisiraston kanssa niin, että sijoituspaikkaa koskevat päätökset saataisiin tehtyä. Sitten rahansiirto vuodesta toiseen. Tämä on huolestuttava ongelma. Suurin osa näistä siirroista oli suunniteltu ja kuitenkin hyvin paljon näitä siirtoja vuodesta toiseen perutettiin joissakin tapauksissa. Tämä saattaa osoittaa, että määrä, joka siirretty vuodesta toiseen, siirrettiin liian suurten arvioiden pohjalta, jotka eivät sitten olekaan perusteltuja. Olin iloinen niin todeta, että suurin osa virastoista on ottanut käyttöön toimenpiteitä, joilla tämä ongelma voidaan ratkaista. Joissakin virastoissa, puhemies, on edelleenkin ongelmana se, että sukupuolten tasa-arvo ei ole toteutunut varsinkaan johtotehtävissä. Olen pyytänyt, että virastojen verkosto toimittaisi meille vastuuvapausviranomaisille tarkkaan kertomuksen siitä, mihin toiminnon ryhdytty tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tämän lisäksi pyytäisin, että jäsenvaltiot jatkaisivat sukupuolten tasapainotustyötä, kun nimitetään jäseniä virastojen johtoon. Vielä lopuksi puheenjohtaja. Vetoisin virastoihin, jotta ne vahvistaisivat vielä pyrkimyksiään, joilla pyritään parantamaan tiedotuspolitiikkaa niin, että näkyvyys paranee ja ihmisten tietoisuus myöskin kasvaa niiden toimista ja saavutuksista. Kaikki virastot tekevät hyvin paljon hyvää työtä mutta kansalaiset eri puolella Eurooppaa eivät siitä tiedä. Työstä pitää tiedottaa paljon paremmin kuin aiemmin. Tämä lisäsi tietoisuutta siitä, mitä virastot tekevät, ja tämä olisi myöskin hyväksi eri virastoille itselleenkin. Talousarvojen valvontavaliokunta hyväksyi suurena enemmistöllä ja antoi vastuuvapauden kaikille virastoille. Kaikki saivat puhtaat paperit tilintarkastustoimistoimelta sen edistyksen vuoksi, jota viime vuosina on tapahtunut. Siksi huomispäivänä kuin parlamentti äänestää eri virastojen vastuuvapaudesta. Jälleen kerran toivon, että vastuuvapaus annetaan kaikille virastoille minun mietintöjeni pohjalta. Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Marinescu, neljä minuuttia. Eh, Kiitos, eh, puhemies. Myös minä haluan kiittää kollegoita valiokunnasta hienosta yhteistyöstä. Tähän on vain, tai näihin kahdeksaan mietintöön on yksi ainoa tarkistus. Ja silloinhan työ on ollut erittäin hyvää. Nyt kun me puhumme talouden kehityksestä ja kasvusta, työllisyydestä, niin ensimmäinen ehtohan on se, että meillä on tutkimusta. Ja varsinkin kun on kysymys innovaatiosta ja ja miten innovaatiosta tulleet tulokset täytäntöön pannaan käytännössä. Ne yritykset, jotka ovat vielä toiminnassa ja joilla on tyydyttäviä tuloksia, ovat todistaneet tämän käytännössä. Esimerkiksi Cesar, joka jo täytäntöönpanee tai toimeenpanee näitä tutkimustuloksiansa erilaisissa hallintojärjestelmissä lentoliikenteessä. Ja se on erittäin hyvä esimerkki. Clean Sky on myös hyvä ja tärkeä projekti, joka voi johtaa suuriin etuihin koko lentosektorille. Toivon mukaan löydämme lisää taloudellisia varoja niin, että tämän, näitäkin tuloksia voidaan täytäntöönpanna ja toteuttaa käytännössä. Tässäkin me voimme hyödyntää ihan puhtaasti tutkimustuloksia. Nämä tällaiset yhteisyritykset jotka toi, ovat toimineet tutkimuksen, ovat toimineet tutkimuksen puiteohjelman parissa siis. Sitten eh, meillä on ITER, ITER ja sen kansainvälinen haara. Ja ITER on minusta nyt jo ruvennut näyttämään hieman merkkejä siitä, että se kykenee jotain saamaan aikaankin. 8 prosenttia on jo sitoumuksissa. Tietoja ongelmia ohjelmassa on, mutta meillä on kuitenkin uusi suunnitelma ja uusi johtaja ja odotamme, että tämä uusi toimintasuunnitelma hyväksytään ja olenkin ehdottanut, että tätä hieman siirrettäisiin eteenpäin. Mutta oli miten oli, me kuitenkin tuemme tätä kansainvälistä projektia ja tätä yhteisyritystä. Sitten on kaksi muutakin yhteisyritystä, Excel ja ENIAC ja Artemis. Artemis ja Excel saivat lausunnon tilintarkastustuomioistuimelta, joka merkitsee sitä, että ihan tarkkaan oli, ei oikein tiedetty, miltä pohjalta nämä luvut on laskettu. Ja on toi, on, ovatko nämä luvut sillä tasolla, mitä me vaadimme, mutta minä uskon kyllä, että me voimme tässä mennä eteenpäin ja äh, kansallisten äh, tilintarkastustuomioistuinten äh, asiakirjojen pohjalta voimme varmaankin myös katsoa, onko se, mitä tähän mennessä on tehty, oikein vaiko eikö. Ja saisinko vielä hieman aikaa? rouva puhemies. En tarvitse sitten puheen aikaa enää keskustelun päätteeksi. Mitä tulee Exceliin, Excel-yhteisyritykseen, joka on vastuussa näistä kahdesta aikaisemmasta yhteisyrityksestä. Minusta tässä meidän pitäisi vaatia lisäasiakirjoja niin, että voisimme ratkaista ongelmat tulevaisuutta ajatellen. Ja sama ehdotan Artemiksen ja Eniakin kohdalla. Excelin kohdalla suositan äh, kyllä äh, vastuuvapauden myöntämistä, mutta en Eniakin enkä Artemiksen kohdalla. Me haluaisimme tilintarkastustuomioistuimelta vielä vähän enemmän äh, yksityiskohtaista informaatiota. Sitten miten ne ovat arvioineet äh, näitä yksityisiä kumppaneita ja me haluaisimme tietää myös virhemarginaaleista ja sen lisäksi haluaisimme myös tietää, millä tavalla äh, esimerkiksi on käytetty muita äh, varoja Horisont 2020 ja tutkimuksen puiteohjelmasta. Nämähän tulevat toimimaan rinnakkain vielä kolme vuotta. Ja sen vuoksi tässä on koko joukko erilaisia budjettikohtia. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta sydämellisesti hyvästä yhteistyötä. Olemme nähneet usein ja olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä. Ja toivonkin, että syksyyn mennessä nämä ongelmat, jotka tässä mainitsin, saisimme ratkaistua. Kiitos. Kiitoksia. Sitten neuvoston puolesta ministeri Hennis Blachard. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet. On hienoa olla täällä mukana tässä merkittävässä keskustelussa, joka liittyy EU-budjetin täytäntöönpanoon 2014, ottaen huomioon tämän vuotuisen vastuvapausmenettelyn, kuten on artikassa 319 määritelty. 23. helmikuuta Dijsselblom esitteli neuvoston suositukset komission vastuuvapaudelle ja huomenna sitten täysistunto äänestää asiasta. No, Euroopan kansalaiset odottavat, että me olemme huolellisia varojen käytössä ja näin pitää ollakin, mutta vakaa varainhallinto ei ole ainoa kysymys ainoastaan kysymys, joka liittyy kansalaisten visioon, vaan se on meidän velvollisuutemme sovittujen sääntöjen pohjalta. EU-menot pitää pitää kurissa, se on meille kaikille tärkeä asia. Ja neuvosto suositteli, että vastuuvapaus myönnetään komissiolle ja korosti, miksi tämä suositus on tehty. Mutta neuvosto myöskin vahvisti, että edelleen on paljon parantamisen varaa EU-budjetin toteuttamisessa. Ensinnäkin on viitattu siihen, että 4,4 prosentin virhetaso ei ole alentunut riittävästi ja hyvin monissa kuluerissä on vielä paljon virheitä. Ja esimerkiksi maataloudessa, kohesiopolitiikassa ja tutkimuksessa on vielä runsaasti virheitä. Neuvosto oli huolissaan siitä, että tuomioistuimen päätelmien pohjalta komissio, kansalliset viranomaiset ja riippumattomat tilintarkastajat saivat riittävästi tietoa ennaltaehkäistäkseen ja korjatakseen näitä virheitä. Mm, mutta selvästi kaikki tahot, jotka ovat mukana varainhallinnassa EU:ssa, saavat kantaa vastuunsa täysimittaisesti jäsenvaltiot mukaan lukien. Neuvosto kehotti, että komissio ja jäsenvaltiot vahvistavat yhteistyötään ja korosti, että täytyy heti alusta pitäen välttää virheitä. Ja todettiin, että valvonnan laatua on parannettava, jotta voidaan havaita ja oikaista virheitä ennen kuin nämä kulut julkistetaan komissiolle. Eli ei tarvita lisää valvontaa, vaan parempaa täytäntöönpanoa tämänhetkisen valvontamekanismin puitteissa. Eli tämä voitaisiin tehdä kustannustehokkaalla tavalla – ilman, että lisätään mitään ylimääräisiä valvonnan tasoja. Ja neuvosto myöskin muistutti, että takaisinperinnet ja rahoitusoikaisut ovat tärkeitä, kun ajatellaan EUn talousetuja. Maksut on keskeytettävä ja lakkautettava, mikäli havaitaan vakavia puutteita ja kunnes korjaaviin toimiin on ryhdytty täysimittaisesti. Maksut pitää palauttaa välittömästi ja pitää olla läpinäkyviä myöskin näiden oikaisevien toimien suhteen. Ja komission pitää tänä vuonna, eli 2016, toimittaa budjettiviranomaisille raportin näistä tiedoista, joita on jo saatavana alueilta, joilla virhetaso on huomattavasti korkeampi, ja siellä on mainittu myöskin nämä perussyyt. Neuvosto on parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että sääntöjen yksinkertaistaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta saamme laadukkaita tilintarkastustuloksia. Ja yksinkertaistaminen vähentää hallinnollista taakkaa edunsaajien osalta ja eri viranomaisten osalta, mutta se mahdollistaa myöskin sen, että valvonta on tehokkaampaa ja edullisempaa. No, neuvosto tietysti pitää hyvänä työtä, joka liittyy maksumäärärahojen hallinnointiin ja vaatii, että jatkuvasti valvotaan maksusitoumuksia. Ja se muistuttaa myöskin, että komission pitää antaa tietoja käteisvirroista, jotta voidaan yhdistää maksut ja varat paremmin tarpeisiin. Huolimatta siitä, että budjetin tulopuolta ei tai siellä ei ollut virheitä, niin kuitenkin on tärkeää, että voidaan parantaa kansallisten tietojen laatua ja meidän täytyy vähentää myöskin näiden käsittelyiden aikaa. Ja neuvosto pitää hyvänä sitä, millä tavalla tuomioistuin on arvioinut menoja ja miten näissä asioissa on ylipäänsä toimittu. Komission pitäisi noudattaa tuomioistuimen suosituksia ja katsoa, mitkä ovat tehokkaimmat järjestelmät EU-budjetin toteuttamisessa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tuomioistuimen kanssa. Eli samoin kuin esittelijä Labajova, hän korosti tätä tulospohjaista budjettia ja neuvosto tietysti on varovainen eikä halua ennakoida näitä tuloksia, mutta on hyvä, että komissio on lähtenyt tälle tielle. Ja ensimmäinen kokous pidettiin viime viikolla. Nyt on aivan selvää, että edelleenkin olemme erittäin kaukana tuosta täydellisestä päämäärästä. Ja siitä syystä toistamme toivemme siitä, että voimme saada vuosittaisia parannuksia tähän järjestelmään ja vähentää virheitä kautta linjan. Neuvosto on käynyt myös keskustelua siitä, millä tavalla voidaan parantaa EU-budjetin toimivuutta ja varmistaa se, että tämä budjetti todellakin tuo paremmin niitä resursseja, joita monivuotisen rahoituskehyksen puoliin välin arvio ja seuraava monivuotinen rahoituskehys tarjoavat. Näin me pyydämme myös tuomioistuinta tarjoamaan näkemyksenä tästä oikea-aikaisesti. Hyvä puhemies ja muut me olemme aloittaneet työskentelemään seuraavan rahoituskehyksen parissa jo tammikuussa ja 12.4. tästä käsiteltiin yleistä asioiden neuvostossa. Tavoitteena on varhaisvaiheessa jo tarkastella mahdollisuuksia parantaa tilannetta ja tässä syystä useat periaatteet on tunnistettu, jotka voivat tarjota tien eteenpäin. Näin tämän tuon yhteiset tulokset esitellään puheenjohtajavaltion kertomuksessa Euroopan neuvostolle, Euroopan komissiolle ja parlamentille. Kiitoksia. Thank you, minister. Kiitos ministeri ja kollegoille kertoisin, että toimielimen välisen sitoumuksen vuoksi lähdette täältä, mutta palaatte tänään. Kiitos. Ja nyt pyydän komissiota puhumaan. Toivotan tervetulleeksi Rova Georgievan ja haluamme kuulla teidän puheenvuoronne. Kiitoksia Rova puheenjohtaja puhemies, hyvät esittelijät. President Caldeira, honorable members of the European Parliament. Kunnianarvoiset parlamentin jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, haluaisin aluksi kiittää kaikkia teitä, erityisesti esittelijöitä, ja olemme kuunnelleet tilintarkastustuomioistuinta ja te suhtaudutte erittäin vakavasti tähän 2014 vastuuvapausmenettelyyn. Euroopan vaatimus on, että me käytämme kansalaisten budjetin maksajan uhrauksia mahdollisimman tehokkaasti. Tämä talousarvio on poikkeuksellinen, koska kaikki toimielimet, parlamentti, neuvostot, tilintarkastustuomioistuin, komissio. Me kaikki painotamme yhtä paljon budjetin tuloksellisuutta, sitä, mitä se tarjoaa EUn taloudelle ja kansalaisille. Mukaan lukien sääntöjen noudattamista. Meillä on työtä tekemistä tässä. Olemme, meidän täytyy alentaa virheastetta. Ja meidän täytyy saada mahdollisimman paljon arvoa talousarviosta irti. Ja kuten ministeri juuri mainitsi, 5-6 päivää sitten, 22. huhtikuuta, meillä oli tuloksellisuuden toimielimien välisen työryhmän tapaaminen. Me määrittelemme sitä, mitä tuloksellisuus on, jotta me jakaisimme kannat tässä asiassa – käsittelemme sitä, miten mitata sitä, jotta saisimme toimintaperusteisen tulospohjaisen budjetoinnin käyttöön. Ja kiittäisin esittelijää Ljabajavaa siitä, että hän on siirtänyt keskustelun huomiota virheasteista politiikkatavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin. Siinä hengessä tekisin neljä johtopäätöstä. En mitenkään teeskentele, että tämä on kattava yhteenveto keskustelun läksyistä. Ensinnäkin budjetin päätavoitteiden yhdenmukaisuus, tulosten parempi raportointi, toimintaperusteisuus, pysyvästi korkeiden virheasteiden ongelman ratkaiseminen, josta ministeri puhui, ja lopuksi kysymys siitä, miten löydämme oikean tasapainon riskin hallinnan ja riskien välttämisen kesken. Aloittaisin ensimmäisen, ensimmäisestä kohdasta, kunhan tämä puolenvälin arvio on käsillä. Meidän tehtävä on rehellisesti arvioida, missä määrin me kykenemme saamaan poliittiset prioriteetit sopimaan yhteen budjettivarojen käytön kanssa. Tämä kysymys toivottavasti auttaa meitä tekemään tärkeitä päätelmiä rahoituskehyksen loppuajaksi. Ja toivottavasti me näemme, käytämmekö täysin budjetin joustavuutta, jota rahoitusnäkymät tarjoavat. Sitten on kysymys siitä, miten nämä poliittiset tavoitteet muuttuvat toiminnallisiksi tavoitteiksi kentällä ja miten asianmukaista tulosten raportointi on. Tiedämme, että nykyrahoituskehyksessä olemme ottaneet merkittävän askeleen eteenpäin priorisoinnissa ja asetettujen tuloksien saavuttamisen mittaamisessa, mutta ei tämä täydellistä ole. Meillä on läksymme opettavana ja täytyy valmistautua seuraavaan ohjelmien kauteen ja pitää painottaa toimielmien välistä vuoropuhelua yhdessä. Voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia. Toiseksi keskustelussa tarvitaan parempaa tuloksellisuuden raportointia. Voimavaroja on enemmän, mutta meidän täytyy organisoida tämä niin, että resurssien kohdentaminen tapahtuu paremmin, että virtaviivastamme raportointia ja käytämme laadullisia indikaattoreita. Tässä vaiheessa ilmoitamme, että otamme tärkeän askeleen tänään, kuten artikla 318 synteesikertomus mukset yhdistetään niin, että me saamme paremman kokonaiskuvan budjetin täytäntöönpanosta. Tämän lisäksi olemme hyvin perillä siitä, että meidän pitää herkistää ihmisiä huomaamaan virheet aikaisemmin, koska mitä aikaisemmin, sitä paremmin niitä käsitellään. Me työskentelemme myös virheiden monivuotisen luonteen kanssa. Nyt me mittaamme niitä vuositasolla, mutta ongelmat eivät ole vuosittaisia. Me haluamme luoda kannustimia niiden korjaamiseksi niin, että virheiden kustannukset laskevat. Kolmanneksi meitä on pyydetty tarkastelemaan jatkuvasti korkeutta virheasteita. Tulemme julkistamaan analyysin tänä vuonna. Se lähinnä perustuu edellisen 2007-2014 kauteen – rajoja sille, miten voimme näitä läksyjä muuttaa nykytulokseksi. Me nyt mietimme, mitä järjestelmäriskejä on, miten voimme niitä poistaa. Ja lopuksi me haluamme, että ihmiset ovat perillä riskinhallintamahdollisuuksista. Meillä on valtava mahdollisuus Äh, rahoitusasetuksen muutoksen myötä yksinkertaista mutta virheitä ei koskaan saa nollaan ajattua. Emmekä me sitä, että vältellään riskipitoisempia, mutta arvokkaita projekteja. Jos ajatellaan kehitysyhteistyötä, jos me haluamme välttää konflikteja, vähentää kehityksen puutteen katastrofisia vaikutuksia, meidän täytyy sijoittaa tilanteisiin, jotka ovat hauraita, haavoittuvia, ja ne ovat riskialttiita. Näitä riskejä täytyy hallita, mutta me haluamme välttää oikeiden asioiden tekemistä ja ajautua toimimattomuuteen. Maahanmuuton suhteen myöskin toiminnan vauhti on tärkeää. Tulemme työskentelemään – haastavissa oloissa, jossa haasteet muuttuvat päivittäin. Lopuksi siteeraisin Robert Lavajova. Hän sanoi, että tulevaisuudesta tulee menneisyyttä. Pitäisi oppia menneisyydestä paremman tulevaisuuden luomiseksi ja vastuuvapausmenettely on ihan mahtava siltä kannalta. Merci, madame. Je vais passer la parole. Ja herra Kaldeira, tilintarkastustoimistoimen puheenjohtaja seuraavaksi. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat jäsenet, hyvä komission varapuheenjohtaja Georgieva, ministeri. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ilahtunut tästä tilaisuudesta saada osallistua jälleen kerran varahoiton vuoden 2014 vastuuvapausprosessin keskusteluun. Haluan, haluaisin näin alkuun onnitella esittelijä ja kaikkia esittelijöitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, erityisesti edustaja Dlavajovata tehdystä työstä ja tietysti koko budjettivalvontavaliokuntaa. Ja tämä mietintö on erityisen tärkeä tässä suhteessa. Ja tuo kertomus varsinkin se, joka koskee Euroopan unionin budjettia. opettaa meille tärkeitä asioita, joita emme saa jättää huomiota. Moni niistä pohjautuu siihen työhön, jota olemme omassa kertomuksessamme esittäneet. Eli meidän jäsenillemme, meidän henkilökunnallemme on todella ilahduttava nähdä, miten näitä meidän suosituksiamme kohdellaan eri vastuuvapauskertomuksissa. Varsinkin kun puhutaan Euroopan unionin budjetista, olemme erityisesti sitä mieltä, että haaste, joka meillä nyt on edessämme, on se, että varmistetaan, että se mitä on opittu aiemmista virheistä, varsinkin vuodesta 2014, johtaa lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin parannuksiin sen suhteen, millä tavalla EU-varoja käytetään. On erittäin rohkaisevaa tänään kuulut jo siitä sitoumuksesta, jota kaikki toimielimet osoittavat sen suhteen, että pitää toimia. Jotta näin tapahtuisi, meidän täytyy heijastaa näitä opittuja asioita tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin arviossa. Ne täytyy heija- ne täytyy heijastua myös sen uudistamisessa ja kaikkien toimintojen täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voidaan kehitellä sellainen budjetti, joka on enemmänkin tulosorientoitunut. Kuten totesin viime vuoden marraskuussa, olemme sitä mieltä, että nyt täytyy ryhtyä kehittelemään täysin uutta lähestymistapaa EU-rahan käytölle ja investoinneille. Se merkitsee sitä, että eu budjetin täytyy kohdistua paremmin EUn strategisiin prioriteetteihin. Sen täytyy olla joustavampi kriisitilanteissa, mainitsitte tässä maahanmuuttajat ja pakolaiset, ja sen täytyy myös, se täytyy myös ottaa käyttöön tehokkaammin. Tässä suhteessa meillä on myös valtavasti parantamisen varaa. Vuonna 2014 vuosikertomuksen korosti sitä, miten laajoja maksuviiveitä on, miten pitää vähentää maksuvirheitä ja miten tulee parantaa raportointia tuloksista. Komissio kannattaa tätä viestiä, on hyväksynyt meidän suosituksemme ja nyt toimii sen mukaisesti. Se on erittäin rohkaisevaa. Me vuorostamme tuomioistuimessa seuraamme tätä kehitystä vuoden 2015 vuosikertomuksessamme – Olemme juuri valmistelemassa sitä ja tänä vuonna toivomme, että voimme julkaista sen jo lokakuussa aiemmin kuin muina vuosina. Ja tässä syystä haluan erityisesti kiittää komissiota ja varapuheenjohtaja Georgievaa. Tästä on ollut kovasti hyötyä ja parlamentin työstä myöskin. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana saamme vuoropuhelua tämän parlamentin kanssa ja sen valiokuntien kanssa varmistaaksemme sen, että tuotamme sellaisia kertomuksia, jotka tarjoavat teille mahdollisimman paljon tietoa, että voitte harjoittaa julkista valvontavantaa Euroopan, Euroopan unionin budjetin täytäntöönpanossa. Ja näin ollen hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, päätän tähän todeten, että Euroopan unionin pitäisi hyödyntää tätä tilaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla, jotta se voi perustavanlaatuisesti tarkistaa sen, millä tavalla julkisia varoja kerätään, käytetään ja millä, millä tavalla niiden avulla päästään EUn tavoitteisiin. Kiitoksia. Kiitos. Herra Preda ulkoasianvaliokunnasta. Haluaisin kiittää esittelijää tämän mietinnön laatimisesta ja haluaisin esittää myöskin tukeni niille suosituksille, joita tässä ja näissä eri mietinnöissä on kahden toimielimen osalta esitetty ja sen suhteen, miten on hoidettu ulkoisia toimia ja tässä suhteessa budjettia. Kun tarkastellaan sitä, miten talousarviovaroja on käytetty eri tavoitteisiin, varsinkin ulkosuhdeasioissa, on varsin tärkeää muistaa, että myös alueelliset ja paikalliset tekijät vaikuttavat kustannuksiin ja niihin meidän on vaikea voida vaikuttaa. Niinpä, eh, kun puhutaan ulkosuhteista, tarvittaisiin vähän joustavampaa ja joustavammin hallittua budjettia, jotta voimme reagoida tarvittaessa ja kriisitilanteissa mahdollisimman joustavasti. Tämän lisäksi tarvitaan täyttä joustavuutta ja myöskin avoimuutta kun puhutaan ulkosuhdehallinnosta, olisi tärkeää, että päästäisiin eroon maksuviiveistä ja toisaalta tietysti eh, virheiden määrää tulee vähentää ja tulee katsoa, miten menetellä silloin, kun puhutaan kolmansista maista. Merci au nom de la commission. Herra Fronzolic, kehitysvaliokunta. Euh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Kiitoksia, herra puhemies. Hyvät naiset ja herrat kehitysvaliokunnan lausunnon laatijana on yleisen budjetin 2014 täytäntöpanon vastuuvapaudesta koskien 90 Euroopan kehitysrahastoa. Mainitsen muutaman asian, jotka olivat poliittisessa päätöslauselmassa vertaisinta vastuuvapauteen. Kehitys- ja valio- budjettivalvontavaliokunnassa ilmaisimme huolena me jostakin muotoilusta – jotka perustuvat epämuodolliseen asiakirjaan, jonka budjettivalvontavaliokunnan kollega ei koskaan ollut hyväksynyt. Vastustan, että vastuvapausmenettelyssä viitaan tähän asiakirjaan mitenkään. Esittelijä haluaa, että neljäsosa äh, kehitysrahastosta käytettäisiin maahanmuuttokriisiin, mutta kehitysrahastolla pyritään puuttumaan maahanmuuton perusasioihin – mainittu varankäyttö olisi virheellinen viesti ja varain väärinkäyttöä. Siksi ehdotan, että kannatatte tarkistuksia 5, 6 ja 7, jotta huomenna hyväksymämme lausunto antaa asianmukaisen kuvan äh, projekteista ja jotta ei myöskään kyseenalaistettaisi tämän tärkeän rahaston perusperiaatteita. Herra Kassa sosiaalivaliokunnan puolesta. Kiitoksia puhemies. Keskitymme erityisesti eurooppalaisten virastojen työhön. Nämä ovat virastoja, jotka ovat erityisen tärkeitä, jotka keskittyvät ammattikoulutukseen, koulutusjärjestelmiin tai maihin, jotka ovat edelleen kehitysvaiheessa. Kyseessä on virastot, jotka keskittyvät myös tutkimustyöhön ja siihen, millä tavalla näitä riskejä voidaan ennakoida ja välttää. Meidän, meidän tulisi keskittyä viraston budjettien käyttöön. Se on hyvä asia. Se osoittaa, että ne ovat hyvässä rahoituksessa tilanteessa. Virasto tulisi kohdella erikseen. Niillä ei tulisi olla liikaa vastuualueita ja ne tulisi eriyttää selkeästi. Tuemme myös niitä ehdotuksia, joita näissä täällä on esitetty. Ne ovat erityisen tärkeitä kansalaistamme hyvinvoinnille. Äh, herra Salini, kuljetusvaliokunnan puolesta. Kiitos puhemies. Hyvää iltaa kaikille. Vastuu, vapaus, äh, keskustelu, kun tarkastellaan äh, liikennettä, kannattaa varmasti nostaa esiin varsin tärkeitä kysymyksiä. Tässä on paljonkin sanottavaa, mutta erityisesti investointiin kiinnitän tässä huomiota, koska liikennepolitiikkahan nyt hieman poikkeaa eh, tästä muusta yhteydestä ja tässä nimenomaan toteuttaminen on avainkysymys on katsottava, miten valiokunta todellakin voi toteuttaa tätä eh, Junckerin suunnitelmaa. Siihenhän investoidaan poliittisestikin varsin paljon, koska Siinä pyritään nimenomaan saamaan kaikki unionin maat parempiin investointitoimiin. Mutta eh, liikennevaliokunnassa herää kysymyksiä tähän liittyen. Eh, resurssikysymykset ja sellainen väline, jota on käytetty ja joka on puoltanut investointeja ja nimenomaan eh, tilanteessa, jossa yleensä julkinen ja yksityinen sektori ei riittävästi investoi. On erittäin tärkeää, että emme siirrä tästä rahastosta varoja toisaalle silloin, jos investoinnit menevät sitten johonkin toiseen suuntaan ja esimerkiksi rautateiden tilanne heikkenee huomattavasti. Eli näihin resurssikysymyksiin on kiinnitettävä huomiota, vaikka ymmärrämme kyllä sinällään sen, mihin tässä Junckerin suunnitelmassa pyritään. Kiitos. Rova Maletic valiokunnasta.

mikä ongelmana on, ja tulkintoja on useampia. Järjestelmä on monimutkainen, tulkintoja on tulkintamahdollisuuksia on paljon, se johtaa epäsäännönmukaisiin tai maksuviivastuksiin. Ja monet päättävät, etteivät ne sitten käytä menettyjä varoja. Tämä kätee rahoitusvälineisiin, joiden säännöt ovat niin monimutkaisia, että on helpompi jättää niitä käyttämättä, huolimatta miten mahdollisesti tarjoamista eduista. Yksinkertaisempi järjestelmä on keino poistaa epäsäännönmukaisuuksia, kuten myös koulutuksen panostaminen ja äh, rahoituksen seurantamenetelmät. Näin meidän täytyy tehdä, jotta hyödymme menestyksekkäästi kohdisia politiikkaa. Kiitos. Castro, au nom de la Commission de l'Agriculture. Castro, maatalousvaliokunta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 Hyvä puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää Estille, joka valitettavasti ei ole nyt paikalla, oikein hyvin tehdystä työstä, eh, mitä tulee eh, maatalousvaliokunnan esitykseen. Ja muutenkin on tehty hyvää työtä eh, ryhmien välillä. Tässä voidaan puhua vuodesta, joka on ollut uudistusvuosi, kun maatalouspolitiikasta puhutaan ja uusia uudistuksia ollaan täytäntöön panemassa. Ja viime vuotta, tänäkin vuotta voidaan pitää vuosina, joina täysimääräisesti näitä uudistuksia asetuksia täytäntöön pannaan. Mukaan on tullut uusia monimutkaisia sääntöjä. Esimerkiksi eh, viherryttämisasia on yksi niistä, yksi tärkeimmistä. Silti virheaste verrattuna vuoteen 2013 on alentunut ja tehtävää on vielä paljon, jos halutaan purkaa byrokratiaa, joka rasittaa viljelijöitämme. On puhuttu YMPn yksinkertaistamisesta täytäntöönpano- ja delegaatiosäännösten myötä mutta katsoisimme, että keskipitkän aikavälin uudistus voisi tarjota hyvät mahdollisuudet tehokkaammalle julkisten varojen käytölle maatalousalalla ja näin myöskin ympäristöhyötyjä voitaisiin nostaa. Kulttuurivaliokunta Toom. Kiitoksia, hyvä puhemies. Muutama kommentti kulttuurivaliokunnan näkökulmasta. Ensinnäkin haluan painottaa sitä, että Erasmus plusessa on tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät aiempaan nuorisotoimintaohjelmaan. Esimerkiksi sen rahoitus Kreikassa. Toiseksi Meillä on selkeitä maksuviiveitä lopumaksuissa audiovisuaalisen viraston kohdalla. Sitä ei voida hyväksyä, se vaikuttaa suoraan edunsaajien oikeuksiin. Kolmanneksi uskomme, että Eurooppa koulut eivät ole vieläkään ottaneet esille niitä kysymyksiä, jotka tilintarkastustuomioita on huomioinut, ja se ei ole myöskään katsonut, mitä heikkouksia sillä työssään on. Neljänneksi Seitsemäs puiteohjelma ja kymmenes ohjelmointiohjelma ovat ristiriitaisia keskenään. Viidenneksi nuoriso-ohjelma, joka on ainoa tapa viedä eteenpäin solidaarisuutta eurooppalaisia arvoja, varsinkin kun äärioikeisto nostaa päätään. Mutta tämänhetkinen rahoitustaso on aika matala ja budjettileikkauksia ei saisi tehdä. Kiitos. Je Makoveita. Rova Makoveita ei näy, joten herra Duran perusopetusvaliokunnasta. Minuutti aiheesta, Jakava vaikuttaa pieneltä kolme miljardia euroa. Sitä Eurooppa ei pysty kontrolloimaan vuodesta 2009, koska komissio neuvosto pallottelevat koko ajan. Neuvosto kieltäytyy antamasta tilejään Euroopan parlamentille ja komissio kieltäytyy yhdistämään neuvoston budjettia omaan budjettiinsa, joten parlamentissa emme kykene valvomaan tilejä hetkellä, jolloin transparenssi- ja informaatiotarpeet ovat mitä tärkeimpiä. Afkon puheenjohtaja nyt hyväkseen komission ja neuvoston läsnäolosta. Yrittäkää nyt päästä sopuun ja keskustelkaa Euroopan parlamentin kanssa. Ja tämä ihan naurettava tilanne, juridisesti ja taloudellisesti skandalimainen tilanne. Eli että neuvoston budjetti välttää kaiken valvonnan loppuisi. Ja nyt Rova Sender, ää, äh, Tran. Mm. Kiitos puhemies. Ensin haluaisin kiittää herra Caldeiraa varsin hyvästä erityiskertomuksesta, jota tuemme Toisaalta oli hieman yllättävää kuulla, että vuoden 2014 eh, virheaste eh, liittyy tähän eh, osioon ja sehän oli meillä juuri tärkeänä asiana esillä maataloussektorilla, mutta silloin puhuttiin tutkimuksen määrärahoista. Ja ex ante valvonnan yksinkertaistaminen, se on erittäin tärkeä pyrkimys ja hanke. Haluaisin kiittää myöskin ministeriä varsin innovatiivisesta lähestymistavasta. Ja todellakin tässä pyritään esittämään uudenlaisia menettelyjä valvontajärjestelyihin ja ylipäätään tulos, tuloksen pohjautuvaan varojen hallinnointiin. On syytä kiittää myöskin kollega Piiperiä varsin pragmaattisesta lähestymistavasta. On tärkeää menetellä juuri näin nyt, kun parlamentti usein joutuu e, e, kiistelemään näistä asioista, mutta tärkeää on pitää huoli siitä, että mitään e, sisäistä sotaa ei pääse syntymään. On erittäin tärkeää tukea kaikkia, varsinkin Britanniassa tarvitaan tukea juuri tällä hetkellä. Ferber, Kiitos puhemies, hyvät kollegat talousrahaisuuden valiokunnassa tarkastelimme nimenomaan arvopaperivalvontaa ja pankkivalvontakysymyksiä. On hyvä, että tilintarkastustuomioistuin nyt on päätynyt myönteiseen lopputulokseen ja todennut, että varat on käytetty sääntöjen mukaisesti. Se on hyvää. Toisaalta meillä on myöskin kritiikkiä liittyen siihen, miten nämä viranomaiset ovat toimineet Tuntuu oudolta, että esimerkiksi IT-infrastruktuuria ei ole onnistuttu hoitamaan siten, että se vastaa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja että tämän vuoksi rahoitusmarkkinasääntöjen käyttöönottoa joudutaan lykkäämään. Toisaalta olemme törmänneet myös siihen ongelmaan, että suuntaviivat, yleiset suuntaviivat Ähm, jotka on esitetty, ähm, eivät kuitenkaan ole olleet riittävän tehokkaita. Ja sitten on muitakin kysymyksiä, jotka on kriittisesti esiin nostettu mietinnöissä ja tämän myötä toivottavasti työskentelytavat ja puitteet äh, äh, nimenomaan saadaan paremmalle tolalle jatkossa. Jos tässä onnistutaan, niin Ekon valiokunta olisi myöskin varsin tyytyväinen. Kalastusvaliokunta Blanco Lopez agencia europea de control Tässä on ollut esimerkillistä toimintaa ja 90 prosenttia on parantanut edellisen vuotta nähden tässä esimerkillisiä tuloksia. Ja nämä hyvät tulokset alueellamme auttavat myöskin kalastuspolitiikan uudistamisessa – henkilöstökysymyksiä on, ja meidän täytyy sitä rahoitusvaroja, niitä kalastusvirasto kykenee jatkamaan va- niiden vastuu tehtävien kanssa, jotka sillä on annettu. Nyt Seller, EPP, minuutti 30. Kiitos puhemies. Parlamenttihan on mukana päättävänä elimenä eh, talousarvio käsittelyissä, mutta meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että rahat käytetään tavoitteen mukaisesti, mutta myöskin sääntöjen mukaisesti shared management, tämä jaettu varainhallinta, tämän pohjalta tulee varat jäsenmaissa käyttöön ottaa. On erittäin tärkeää, että emmekin huonta pelkästään virheisiin niissä jäsenmaissa, joissa näitä virheitä on tapahtunut, ja nimetä näitä, jotta valvontatoimet eh, saadaan paremmalle tolalle näissä maissa. Jos esimerkiksi tavoitteena on 2 prosenttia virheasteena, niin on hankala hyväksyä, jos eh, tilintarkastustuomioistuin toteaa, että eh, useimmiten nämä rajat aina ylittyvät ja useimmiten aina samoissa tietyissä jäsenmaissa. Korjaukset ja sitten varojen takaisinotot tiettyjen jäsenmaiden osalta, jos ne ovat kolminkertaiset verrattuna normaaliin, niin tällöin voidaan varmasti todeta, että nämäkin luvut ovat osoitus siitä, että talousarviota ei ole tavoitteiden mukaan eh, täytäntöön pantu. Ja sitten nämä palautusvaatimukset, jotka tästä seuraavat eh, korjausmekanismien myötä, ovat sitten varoja, jotka eivät suuntaudu mainittuihin ja toivottuihin tavoitteisiin, kuten kasvun aikaansaamiseksi. Eli korjaukset ja palautukset ovat tehokkaita välineitä, koska kun talousarviota suojellaan, niin tällöin suojellaan samanaikaisesti myöskin veronmaksajia EU-ssa. Anteeksi. sdr ryhmä puolustaa herra Pirinski, kaksi minuuttia. Kiitoksia, <clears throat> hyvä puhemies. komissaari Georgieva, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin ottaa esille kolme huomiota. Ensinnäkin on tärkeää pohtia sitä tapaa, jolla veronmaksajien rahaa käytetään. Tämä on nähtävissä virhetasosta joten luonnollisestikin virhetaso selkeästi antaa suuntaviiva sen suhteen, miten komissio toimii budjetin suhteen. Samalla kansalaiset haluaisivat tietää, millä tavalla heidän omat tulevaisuuden toiveensa paranevat tässä suhteessa. Onko heillä enemmän työllistymismahdollisuuksia? Tapahtuuko parannuksia Euroopan unionin komission tekemien toimien johdosta. Ja valvon mietintö on erittäin hyvä tapa kiinnittää huomiota molempiin näkökohtiin, jotka koskevat arviota komission toiminta. Kiitos. Kiitän edustajaa Valova äh, myös varjoesittelijän ominaisuudessa. Tässä mietinnössä on myös toinen tärkeä kohta, kohta 73. jossa itse asiassa todetaan, että Euroopan kansalaiset eivät oikein hyvin ymmärrä virhetaso-käsitettä. Ja tästä syystä Euroopan komission tulisi työstää sen määritelmää. Me tarvitsemme myös yhdenmukaisia menettelyitä raportoinnissa. Ja tässä suhteessa tiedämme objektiivisesti sen, kuka käyttää rahaa ja mihin. ECR-ryhmän puolesta Kuzmiuk. Paljon kiitoksia, rouva komission jäsen, äh, tilintarkastustuomioistuin puheenjohtaja. Tässä 2014 keskustelussa keskittyisin kolmeen asiaan virastoissa. Ne ovat tärkeä osa on budjettia. Tämän osan menoista totesin kolme ongelmaa. Ensinnäkin virheasteiden varmistaminen, joka maksumäärärahoissa rahoissa on 4,4 prosenttia ja on samanlainen kuin vuosina 2012 ja 2013. Kohesiosrahastoissa ja maataloudessa, jotka ovat noin 17 prosenttia kokonaismennoista, perheaste oli 5,5-6,2 prosenttia eli vielä korkeampi. Vaikka virheaste ei nyt merkitse mitään epäsäännönmukaisuutta tai merkitse rahojen menettämistä, kyllä se on saattaa olla ihan lailliset menot niin siitä huolimatta tässä puhutaan 5 miljardista eurosta, tämä kasvaa vuosittain. Ja sitten 2014 monet ohjelmat eivät kyenneet käyttämään ollenkaan varoja. Osana 2014-2020 monivuolista rahoituskehystä, koska tämä rahoituskehyksen asetus hyväksyttiin niin myöhään, niin sillä voi olla kielteinen vaikutus. Robert Labajova Alde. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, hovořím nyní... Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Puhun varjoesittelijänä ja tämä liittyy nimenomaan eh, Euroopan kehitysrahastokysymykseen. Haluaisin kiittää esittelijää ja muita varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Toteaisin, että on hyvä, että monet uudet elementit eh, on huomioitu ja niistä on tullut osa todellakin tätä tekstiä. Eli tämä tulospohjainen lähestymistapa ja suositukset seuraavalle kaudelle. Kehitysavussa myöskin tulee nämä taloudelliset kriteerit huomioida ja realiteetit pitää mielessä. Toisaalta realiteetit varsin usein ja nopeasti muuttuvat, eh, kun tarkastellaan kehitysrahaston tilannetta niin kuin komission vastuuvapauskysymyksessä ehdottaisin, että EDF arvioisi sitä, eh, onko todellakin varat kohdennettu todellisiin painopisteisiin. Maahanmuutto yhtenä näistä ja toisaalta sitten terrorismilta suojautuminen. Pidän näitä tärkeinä prioriteetteina ja toisaalta on katsottava myöskin muita toimia koska resurssit ovat rajalliset tarvitaan sellaista mm, rajanvetoa, joka hyödyttää parhaalla mahdollisella tavalla Euroopan unionia ja sen jäsenmaita. Euroopan unionin olemassaolo pohjautuu niihin arvoihin, jotka olivat olemassa sitä, kun sitä perustettaessa, ja juuri nämä arvot nousevat uudelleen erittäin tärkeiksi. Rakari, kiitos puhemies, ja Paljon kiitoksia tilintarkastuskollegoille erittäin hyvästäkin mietistä. Mutta tässä samassa jotain toivotusta. Täällähän me keskustelemme EUn tilinpäätöksestä tilinpäätöksistä niin kuin aikaisempana vuosina ja joka vuosi me asetamme tähän taas absurdi tilanteeseen että me saamme vastauksia kysymykseen. Tämä on niin absurdi, että me voimme edes kuvata tätä. Ja, ja, tämä pyrimme ikään kuin sulkemaan ovet sieltä että Me Euroopan parlamentissa haluaisimme olla vastakohdana ja me olemme haastaneet komissiota avoimuuteen. Me olemme saaneet mitään vastausta kritiikille. Kahdeksan kerran kävi, niin kahdeksan kerran hylkäsimme neuvoston ää, tilit. Mitä ne tapahtuu? Tämä osoittaa, että kansalaisten tahtoa mitenkään kuunnella. Komissio on pyrkinyt avautumaan ja myönteistä, vaikka tässä on näitä myönteistä. Neuvosto sanoisin, että virheaste on liian korkea. Mä halusin nähdä, että komissio tekisi jotain, mutta tässä usein osetellaan sormella, ja, että syö joidenkin muiden. Ja on vähän, että virheosta niin iso kansalaisten veron rahoja käytössä. Meidän pitäisi suojella kansalaisia, sillä heidän rahoista on kysymys. Se oli NGL ja nyt Schaltes vihreät. Kiitoksia puheenvuorosta. Virhetaso on paljon korkeampi kuin sallittu. Ja on erittäin harmista, että se on niin korkea. Uskomme, että tällaiset virheet voitaisiin korjata, ne voitaisiin välttää, jos pääsemme kahden prosentin tasoon ja näin ollen voisimme keskittyä nimenomaan tähän menestykselliseen lopputulokseen. Laillisuus ja tasa-arvoisuus on asia, johon meidän olisi pitänyt päästä ajat sitten. Ja nyt meidän täytyy mennä vielä askel pidemmälle. Eli meidän täytyy toimia tuloshakuisesti, jotta voimme varmistaa oikeanlaisen kehityksen. Meidän tulee keskittyä ympäristöön, sosiaalikysymyksiin ja ihmisoikeuksiin. Herr Valli, EFDD. Grazie, signora Presidente. Kiitos, puhemies. Euroopan unionin talousarvio 150 miljardia ja sitten kansalaisia monta miljoonaa ja on tärkeää, että saadaan aikaan tuloksia, mutta on toivottava myöskin avoimesti ja siten, että jäljitettävyys taataan. Ja näin ollen kaikki asiakirjat, jotka rahoitukseen liittyvät, tulee julkaista silloin, kun puhutaan eri rahastojen varojen käytöstä esimerkiksi. Varsinkin infrastruktuurihankkeet saattavat olla turhia ja varsin kalliita, kuten esimerkiksi Torinon ja Lyonin välinen linja ja sitten eh, julkiset hankkeet ja hankekilpailut, ne ovat eh, monesti asia, jota ei hoideta avoimesti, niin kuin kuin on todennut eh, myöskin tilintarkastustuomioistuin. Toisaalta eh, kun puhutaan pakolaisongelmasta, ei saa piiloutua tämän hätätilanteen taakse. Avoimesti tulee toimia tässäkin asiassa. Eli on tarkasteltava, puhutaanko todellisesta rahoituksesta, haluammeko julkista selkeää tietoa esimerkiksi silloinkin, kun puhutaan niistä rahoista, jotka ovat valunneet Turkkiin maahan, joka jatkuvasti loukkaa ihmisoikeuksia. Eli nämä ovat kysymyksiä, joita on syötä tarkastella. Ja tärkeää olisi todellakin puhua tieteellistä tienoista, joita EFSA esittää, elintarviketurvallisuusvirasto siis. Emme edes tiedä, mitä syömme syömmekö myrkkyä vai kunnollista ruokaa. On ajateltava kansanterveyttä eikä niinkään Monsanton hyvinvointia. Eli tarvitaan todellisia tieteellisiä tietoja ja vertaisarviointeja. Alju, minuutti. Alju, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan arkkitehtuuri monimutkaista Eurooppaan puolta johtaa väärän rahan käyttää valtaviin kuluisiin tuhlauksia, joita voidaan hyvätä teknisesti ja kontrollin suhteen se on epäseurattu ja kansakuntien näkökulmasta. Liian usein samat virheet astuvat vuodesta toihin ja menneisyyden virheet. Niitä ei lähes koskaan korvata. Ainoa tyydytys liittyy tilintarkastustuomioistuimen työn tasoon, joka mahdollistaa sen, että jäsenet paremmat kykenevät erittelemään ongelmatiikkaa ja voivat pyrkiä puuttumaan siihen. Mutta sitten on avoimet kysymykset. Ensinnäkin parlamentin, Euroopan parlamentin varainkäyttäjä varoja vaalitöihin, kuten tässä mainittiin. Tämän vastaukset eivät ole selkeitä. Mielestäni hämmästyttävää EPP ja sosialistit ovat pyrkivät tarkistusten poittamiseen tästä arkaluontoisesta kysymyksestä. Ehkäpä pitäisi miettiä vähän tätä noloa kysymystä, koska se tahraa koko euro instituution. Herra Epiti Deos. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan äh, tautienehkäisykeskus ja valvontakeskuksen tehtävä on tärkeä. Meidän täytyy löytää riittävät rahat sen toimintaan. Minulla on kysymys siitä, onko keskus kertonut kenellekään siitä traagisesta tilanteesta, jota emme voi hyväksyä äh, terveydenhuoltoalalla, sillä pelastustoimenpiteiden seurauksena kansalaiset ovat joutuneet kärsimään voimakkaasti. Tunteeko kukaan tilannetta sitä, että terveydenhoito ei miltei ollenkaan olemassakaan Kreikassa? Säästötoimenpiteiden vuoksi terveydenhoitoalalle ei suunnata juuri ollenkaan rahaa. Tiedättekö, että sairaaloiden johtajien ja lääkärin täytyy yhdessä joka viikko päättää, mistä toimenpiteistä luovutaan. Tiedättekö, että ei ole olemassa riittävästi rahaa lääkkeiden ostoon vakaviin sairauksiin ja sen seurauksena avuttomat potilaat kuolevat. Tiedättekö sen, että lääketieteellisten välineiden valmistajat ovat vähentäneet toimituksiaan Kreikkaan, millä taas luonnollisesti on aivan kamalia vaikutuksia potilaisiin. Tiedättekö, että sairaalassa ei tarvita enää niin paljon ruokaa, koska ei ole rahaa. Tiedättekö, että ne, joilla ei ole ollenkaan rahaa, ovat tuomittuja kuolemaan. Kuolen Kreikassa on kaikkein korkeimmat kuolintasot koko Euroopan unionissa. Suuri osa lapsista ei saa ollenkaan rokotteita. Lapsikuolleisuus on noussut valtavasti ja keskosyntyneisyys on myös kasvussa, koska riittävästi ei hoideta raskaan olevia. Mitä EU tekee, jotta estettäisiin tällainen toiminta? Se sallii vain sen, että Kreikka lähettää satoja tuhansia laittomia maahanmuuttajia Kreikkaan, jotka tuovat mukanaan erittäin vaarallisia tauteja. Pitäkääpä huoli aikataulusta. Herra Zdeshovski, minuutti puolta. abych... Kiitos, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää Roa ja muita kollegoita oikein hyvin tehdystä työstä näiden mietintöjen yhteydessä. Töitä on tehty kovasti ja talous arvion valvontavaliokunta pikkuhiljaa on muotoutumassa yhdeksi tärkeimmistä ja arvostetuimmista valiokunnista täällä Euroopan parlamentissa. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomiota seuraavaan seikkaan. Ulkosuhde, eh, virasto, ulkosuhdehallinto haluaisin hieman kommentoida kyseisen laitoksen rakennetta. Katsoin, että se on liian monimutkainen ja näin ollen aiheuttaa hankaluuksia. Tarvitaan nopeaa päätöksentekoa, mutta menettelyt ovat kuitenkin varsin hitaita ja monimutkaisia ja raskaita. Eli ylipäätään tällainen raskaus ja hitaus ja menettelyjen eh, monimutkaisuus ja se, miten valitaan diplomaatit tähän eh, ulkosuhdehallintoviraston toimintaan, sekin tuntuu hieman oudolta. Ikään kuin valinnat tehtäisiin vanhoista jäsenmaista ja varsin vähän uusista jäsenmaista. Ja sitten muutama sana neuvostosta, Euroopan neuvosto ja sen vaikutukset tämän vastuuvapausmenettelyn toteutumiseen. Olisi erittäin tärkeää, että tämä ongelma, joka on ollut olemassa jo pitkään, eli että neuvostolle ei voida yhteistyöhalukkuuden puutteen vuoksi myöntää vastuuvapaata. Liberatski minuutti. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. komission jäsen puhemies. Lukisin ensin kauniilla seuraava Ferberovelta. Hän sanoi, että Vapsan vapautta ei pitäisi käyttää poliittisiin peleihin ja viittaisin myös piperin mietintöä ja kiitäisin häntä hyvästä yhteistyöstä. Hän sanoi Euroopan parlamentin työstä, että sen arvo on merkittävää komissaari mainitsi kaksi tärkeää indikaattoria, virheaste ja poliittiset tavoitteet. Nämä pitäisi kytkeä toisiinsa. Parlamentin tapauksessa oli 0,5 prosenttia, viime vuonna 1 prosentti. Se on parannus. Parlamentin maine kasvaa. Ja ilmaisisimme kiitollisuutemme puhemies Schulzille ja pääsihteeri Vellelle. Me myönnämme vastuvapauden, mutta näytämme myös hyvää esimerkkiä. Herr Brandi, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Mielelläni aloittaisin sillä, että kiitän lämpimästi kaikkia esittelijöitä aivan erinomaista työstä. Ja komission, tintarkastustuomioistuimen ja neuvoston edustaja kiittävä, joka tietysti ei ole nyt vielä enää paikalla. Minun osani koskee parlamentin äh, vastuuvapautta. Ja joudun kerran, jälleen kerran toteamaan, että meidän puhemiehen meillä paikana siitä syystä, että me äh, myönnämme hänellekin vastuuvapauden. Haluaisin välittää viestin siitä, että... Pieni hetki. Onko tällä tulkkausongelma johonkin kieliin? Onko kaikki ok? Jatkakaa pyydän. Shall I just continue or... Jatkanko? Laat ik nogmaals benadrukken. Niin kuin haluatte. Niin, minusta on erittäin harmillista, että tämän talon puhemies ei ole paikalla, sillä me myönnämme myös hänelle vastuuvapauden. Toivottavasti tämä viesti myös välitetään hänelle uudelleen. Ja sanon tämä ennen kaikkea siitä syystä, että olen hollantilainen viime vaaleissa sain jälleen nähdä, miten haavoittuvaisia me olemme toimielimenä. Euroopan vaaleissa Alankomaissa käytiin keskustelua vain yhdestä asiasta, kulukorvauksista eikä mistään muusta. Kaikki se muu, mitä me täällä tehdään, se pyyhitään pois julkista keskustelusta, jota käydään kulukorvauksista. Ja siitä syystä haluan painottaa sitä, miten tärkeää on, että me itse parlamenttina toimimme avoimesti näiden kulujen suhteen. 16.4.2014, kaksi vuotta sitten täysistunnossa täällä hyväksyimme omassa päätöslauselmamme pyynnön pääministeriä tällaisen niin sanotulle kevyen kosketuksen järjestelylle, jotta sen avulla valvottaisiin näitä omia kustannuksia. Mutta tätä ei ole kuitenkaan koskaan valitettavasti tapahtunut. Tänään esitetään jälleen tarkistus siinä suhteessa. Enkä haluan pelkästään pyytää kollegoita äänestämään sen puolesta, vaan käännyn myös puhemiehen puoleen, että hän tänä vuonna todellakin tekee siitä todellisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Herman Brandi. Hyväksyttekö herra Liberalski sinisen kortin? Niin. Panie Gerbrand, ja mam pytanie. Skoro pan zwraca się do przewodniczącego kysymys. Viittasitte ykköshakijaan. Sultsin, entäpä sitten Verhofstadt, eikö hän hänkin ollut ykkösehdokas? Miten hänen tilannettaan käsiteltiin, samoin kuin herra Sultsin vai jotenkin muutoin? Well, Miss Liberatski, maybe... Edustaja Liberatski, no ehkäpä puhuin nyt hollantia, mutta en minä kritisoinut puhemiestä Schulzia, vaan puhemiestä yleensä. En siksi, että hän oli yksi huippuehdokkaista, vaan siksi, että me myönnämme vastuunvapauden tämän talon puhemiehelle. Ja minä uskon, ja ne kansallisissa parlamenteissa sääntö on se, että tämän talon puhemiehen pitäisi olla läsnä keskustelussa, jota käydään tämän järjestön vastuuvapaudesta. Ei tämä liity mitenkään poliittiseen ryhmään, vaan tämä on yleinen periaate minun mielestäni. Minusta tämän talon puhemiehen pitäisi olla paikalla, tulisi olla vastuullinen. Herra Herbrandi, hyväksyttekö toisen sinisen kortin? Hän sanoi kyllä señor Grandi, solamente querría eh, preguntarle que según ese principio deberían... Olisin kysynyt mainitsemastanne periaatteesta. Olisikohan herra Junckerinkin mahdollisesti syytä olla paikalla? Tätä suositusta ette esittäneet, mutta mitä mieltä olisitte asiasta? Kyllä, edustaja Ayala Sender. Mielestäni se on tärkeää mutta olen toistanut tätä viestiä vuositolkulla. Ja minä olen sitä mieltä, koska tämä on meidän oma parlamentti, ne ja aina kritisoimme kaikkia muita ja varsinkin muita toimielimiä, niin voisimme nyt kerran vähän osoittaa tätä kritiikkiä itseemmekin. Näin tulisi tehdä useammin ja katsoa myös sisäisesti sitä tapaa, millä me toimimme, mutta olen aivan samaa mieltä kanssanne. Javor. Javor. Merci, madame. I would like to talk about... Haluaisin puhua varjastellen kahdesta vastavapaudesta. Ensinnäkin EFSA. Tässä skandaali herättää monia kysymyksiä eturistiriidasta tässä tapauksessa. Meistä meidän pitäisi myöntää Euroopan elintarviketurvallisuusvirastolle ennen kuin eturistiriidat ratkaistaan. Toisekseen parlamentin vastuuvapaus kansanpuolue osoittaa sormia äh, eri skandaleihin, äh, LuxLeaks ja Panama-paperit ja pyrkii selittämään, että mitä on tapahtunut, kuka on vastuussa. Mutta me eivät ole aidosti seurattavia omien meno käytössä mukaan lukien yleiset meno äh, Vastukset, jotta, jos täällä tilivastuutta, meidän täytyy olla täysin seurattavia tällaisen uskottavuuden vuoksi, ja että olisimme uskottavia muille instituutioille, mutta myös itsellemme. Anne Mans. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Hyvin harvoin nähdään sellaisia tilanteita, jolloin Euroopan unioni itse katsoo sitä, millä tavalla se toimii suhteessa kansalaisiin. Ja sitten olen nyt itsekin tarkastellut tätä vastuuvapauden myöntämistä ja millä tavalla Euroopan unioni tässä toimii. Tämä on melkein uskonnollinen dogmatiikka, jonka mukaan kaikki täällä vaativat lisää unionia ja tarjoavat sitä parempana ratkaisuna. Sen tulee päättyä. Ensinnäkään se ei ole osoittautunut todeksi, niin kuin eurokaos ähm, maahanmuuttokysymyksestä selkeästi osoittaa. Ja toiseksi kansalaiset eivät enää ole samaa mieltä siitä ja protestoivat sitä arroganttia tapaa, jolla on kohdattu esimerkiksi Alankomaiden kansanäänestyksen lopputulos. Kiitos. Köszönöm képviselő úr, most pedig Dajs Tamás képviselő úrnak adok szót másfél. Ja sitten seuraavana herra Deutsch, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, eh, hyvä komissaari, hyvät naiset ja herrat. Tässä puhutaan virastojen vastuuvapauskysymyksestä ja haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä oikein hyvästä yhteistyöstä. Virastojen vastuuvapaudesta puhuttaessa voidaan todeta, että menettely on ollut hieman erityislaatuinen tänä vuonna – koska nyt ensimmäistä kertaa on ehdotettu, että vapautettaisiin kaikki tai myönnettäisiin vastuuvapaus kaikille virastoille vastuuvapausmenettelyn eh, yhteydessä sitten vielä avoimiksi jääneet kysymykset hoidettiin. Kun puhutaan virastojen taloudellisesta tilanteesta, voidaan todeta, että tilanne on viime vuosien aikana parantunut jos katsotaan ja verrataan vuoden 2014 tilannetta aikaisempiin vuosiin, niin voidaan katsoa, että kehitys on ollut myönteistä. Lähestymistapaa on yhtenäistetty, voidaan puhua yhtenäisestä lähestymistavasta, ja tällä tavalla varmasti on ollut mahdollista kehittää avoimemmat rakenteet virastoista puhuttaessa. Toisaalta ei kuitenkaan saa unohtaa sitä, että tilintarkastustuomioistuin on esittänyt huomioita tietyille virastoille ja nämä virastot ovat luvanneet sitten puuttua näiden ongelmien korjaamiseen. Ja on erittäin tärkeää, että ensi vuonna kiinnitämme huomiota nimenomaan näihin seikkoihin ja siihen, että virastojen tehokkuutta voidaan entisestään parantaa ja jos ne tarvitsevat tukea, sitä on mahdollisuus saada. Mutta puhun siis tämän vastuuvapauden puolesta. Kiitokset. Seuraava puhuja. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin mainita useita eri näkökohtia, jotka liittyvät yhteisyritysten vastuuvapauteen. Tänä vuonna meidän täytyy päättää seitsemästä sellaisesta riippumattomasta pienestä ristiriidasta esittelijän kanssa olemme päässeet viiden kohdalla yhteen sopimukseen. ITER, Cesar, Clean Sky muun muassa ovat näitä. Nämä ovat kaikkein kunnianhimoisimpia hankkeita Euroopassa ja maailmassa. Euroopan unionin lisäksi muita tärkeitä maita on mukana. Fuusioenergian kautta on ohjelma, jonka kautta Euroopan unioni on yksi kaikkein suurimmista kumppaneista ja yhdessä nämä maat muodostavat tavan, jolla voidaan käyttää äh, termonukleaarista energiaa hyväksi. Olen tietoinen niistä ongelmista, jotka ovat tähän mennessä olleet esillä ja aivan epärealistista budjettisuunnitelmista. Toisaalta olen sitä mieltä, että uusi hallinto voisi löytää uusia ratkaisuja, uuden toimintasuunnitelman ja uuden lähestymistavan. Toivon, että kaikkea tätä arvioidaan sitten ensi kerralla, kun myönnämme vastuuvapauden. Kiitos puhemies. ALDE-ryhmän nimissä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioista ja sen presidenttiä tästä hyvästä kertomuksesta. Se on meille varsin tärkeä. Myöskin kiitokset meiltä esittelijä Levaliovalle. mietinnössä on hyvin nostettu esiin näitä tietoja ja yhdessähän todellakin kaikki ryhmät toivovat, että yhteisiä varoja käytettäisiin hyvin. Innovaatiot, infrastruktuuri, tutkimus tarvitsevat rahoitusta Eli on erittäin tärkeää, että varat käytetään oikein. Ja niin kuin ennenkin myös äh, haittoihin ja puutteisiin tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota. Toisaalta tarvitaan tulospohjaista budjetointia. Ja on syytä kiittää komissaari Ievaa äh, tästä lähestymistavasta. Ja on tärkeää, että komissio ponnistelee juuri tähän suuntaan Olemme esittäneet ehdotuksen pilottihankkeeksi. Tästä voidaan vielä yhdessä keskustella, eli miten olisi mahdollista toteuttaa modernia talousarviota modernissa puitteissa. Myöskin on tärkeää, että otamme vakavammin tilintarkastustuomioistuimen ja sen erityiskertomuksille on syytä erityisjaostoissa ja valiokunnissa antaa siis erilainen painoarvo ja merkitys, niin kuin esimerkiksi Kreikan tapaus on osoittanut. Ja jos sitten näitä olemassa olevia tietoja paremmin hyödynnämme, niin uskon, että voimme myös paremmin käyttää olemassa olevia varoja. Mr. Sarvamaa? Sarvamaa. Puolitoista minuuttia. Kiitos. Puhemies. Kun Euroopan unionin tehtävät ovat laajentuneet, parlamentin vuotuinen komission muiden instituutteiden ja elimien tarkastelu EUn budjettivarojen täytäntöönpanossa on yhä merkittävämpää, tärkeämpää unionin veronmaksajille. Mutta muksi vastuuvapaus on niin tärkeää. Se on niin tärkeää, koska Euroopan parlamentti on, on ainoa eurooppalainen toimielin, joka on kansalaisten suoraan valitsema, ja meillä on ratkaiseva tehtävä – veronmaksajien varojen käytössä. Meidän tehtävä on lisätä rahoitushallinnon seurattavuutta ja parantaa demokraattista vastuuvelvollisuutta. meidän on pidettävä huolta siitä, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan. Meidän täytyy lisätä tiliva vastuullisuutta keskittymällä tuloksellisuuteen ja tuloksiin yhä enemmän – mutta täytyy myös pystyä myöntämään, että jos joku menee pieleen ja korjaamaan asioita. Mutta tärkeää, että parlamentin roolia tässä menettelyssä täytyy parantaa vastuuvapausmenettely ja usein liian vähälle huomiolle. Ja ainoa syy sille on, että sille ei anneta sitä merkitystä instituutioista roolia, kun se ansaitsee ja niin kauan kuin vastuuvapaus ei sitova, me viemme pohjaa sekä parlamentilta että unionilta itseltään. Kiitoksia herra Sarvamaa. Ja Rova Kadenbach, minuutti. Arvon jäsenet, ensin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta hyvästä yhteistyöstä. Tällaista toivottaisiin myöskin neuvostoon päin. Niin kuin jo vuosina nytkin tilanne on sellainen, että neuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle ei voida myöntää vastuuvapautta vielä, vaan se lykkääntyy. Niin kuin aikaisempinakin vuosina, tämä johtuu siitä, että neuvosto ei ole osoittanut riittävää yhteistyöhalukkuutta ja tulkitsee hieman eri tavoin näitä pykäliä liittyen tähän seikkaan neuvosto jo vuosien ajan eh, on kieltäytynyt esittämästä eh, asiakirjoja, jotka vaaditaan, jotta vastuuvapaus voidaan myöntää. Avoimuusvaatimus ja vastuu, joka eh, toimielimillä on kansalaisiaan kohtaan. Tätäkin taustaa vasten olisi hyvä, jos neuvosto ymmärtäisi sen että kokonaisuudessaan talousarvion valvonnan tulisi pohjautua demokraattisiin toimintaperiaatteisiin. Thank you. Mr. Arius is the next. Ali, puolitoista minuuttia. Varapuheenjohtaja. Georgia ja hyvät kollegat. Ensiksi onnittelisin herra Bonia 2014 vastuuvapausprosessista virastojen suhteen. 5,9 miljardia on tämä budjetti ja virastot työllistävät eri tavoin lähes 10 000 ihmistä. Nyt on perustettu toiminta budjetointiin useimmissa virastoissa. Täytäntöönpanoon asteita on pyritty kasvattamaan ja on myöskin pyritty esittelemään kansalaisille niitä tuota paremmin. Mutta on vielä keinoillista lisäarvoa. Rakenteiden seurattavuuden lisääminen on tärkeää, kun verovaroja käytetään. Vaikka useimmat virastot ovat ottaneet oikeita, oikeita askelia, julkisella sektorilla on vielä parannettavaa holistisuudessa. Ja näkyvyyden suhteen virastoilla on syytä parantaa viestintäpolitiikkaa, jotta niiden toiminnat olisi paremmin tunnettua, jotta kansalaiset tuntisivat niiden toiminnan paremmin. Niiden pitäisi lisätä näkyvyyttä sosiaalimedian keinoilla, vaikka parannettavaa jollakin alueella myöntäistä on tapahtunut. Virastajan toiminnassa me odotamme, että nämä rakenteet toimivat paremmin. Ne ovat tärkeitä EUn unionin politiikassa. Thank you, Mr. Nagy. The next speak. Kiitos, herra Li. Rava Gressle, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, varapuhemies, tilintarkastustuomioistuimen presidentti ja kiitokset myöskin Alankomaille valtiolle siitä, että olette täällä varsin harvoin. Törmäämme puolustusministerin, en tiedä seuraako tällä jatkoa, mutta kiitokset kuitenkin siitä, että päästä tänne. Voidaan todeta, että Alankomaat on toiminut varsin aktiivisena puheenjohtajana. Ja niin kuin herra Kaldera totesi, tehokkuus on avainsana kun ylhäällä istuu, niin tietysti asioita hieman miettii. Ja eh, lopauspalkinto tänä vuonna mielestäni kuuluisi tämän talon tulkeille jotka ovat eh, osoittautuneet kestäviksi kyllä ja ovat toimineet ja toimivat tehokkaasti ja siksi tunnustus pääsihteerille, eh, sillä tätä juuri tarvitaan tehokkuutta siihen on uskallettava mennä. Ja omalta osaltani toteaisin, että ei ole järkevää kuitenkaan eh, huomioida aina lobbareiden intressejä. Ja tämä pätee myöskin eh, kehitysapuun. Tietysti on havaittu, että eh, se on jo ihan kuollut kirjain. Me vain emme ole sitä huomanneet. Meidän tulee uskaltaa mennä todellisiin muutoksiin. DEFCOlta on esitetty paineita tänne perään myöskin kehitysvaliokunnalta. Meidän on huomioitava tiedot tosissaan, jotka olemme saaneet, muutoin menetämme uskottavuutemme. Olisi erittäin tärkeää näin toimia. on katsottava, miten kolmannet maat voivat tukia hakea ja on pidettävä huoli siitä, että me menetä omaa mainettamme kokonaan. Novakov, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ymmärrän, että virhetaso äh, saattaa häiritä meitä, mutta on aivan tavanomaista, että se saattaa äh, nousta myös äh, tarkastelukauden loppua kohti. Silloin kun vastuuvapausprosessi käynnistyy, olemme saaneet huomata, että on olemassa toimielimiä, joiden kanssa teemme hyvää yhteistyötä. Mutta minä toivoisin seuraavaa. Haluaisin, että ensi vuonna keskityttäisiin enemmän maksamattomiin maksuihin. Näin vain voimme päästä Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Ja minun mielestäni kaiken tämän tulisi näkyä nimenomaan kansalaisille. Se tapahtuu hyödyntäen eurooppalaisia välineitä tällä tavalla. Edunsaajat, jotka menestyvät hyvin, heidän tulee saada enemmän rahoitusta. Bulgaria on ensimmäinen maa, joka täytäntöönpanee julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Vuonna 2015 Bulgaria on hyödyntänyt erittäin hyvin Euroopasta tulleet varat. Kiitos. Nyt on, on saatu käytyä läpi eri ryhmien puheenvuorot ja nyt sitten Catch the Eye-puheenvuoroihin eh, ja yksi puheenvuoroaika on minuutti, olkaa hyvä. Pani mistopredsedkynie, kollegine ja kollegove, ja jsem... Rouva varapuhemies, pyysin puheenvuoroa parlamentin 2014 vastuunvapaiden yhteydessä minä haluan tukea Lux-filmipalkintoa ja sen rahoituksen jatkamista. Totesin, että sen kustannukset 2014 putosivat 390 000 euroon. Tämä liittyy elokuvien hankkimiseen, tekstittämiseen, loppuseremoniaan. 2014 menot kasvoivat 190 000 eurolla palkinnon tunnettuuden lisäämiseksi elokuvia näytettiin 28 maassa. Yli 35 000 ihmistä näkivät ne ilmaiseksi. Kaikkien kaikkien 2014 menot olivat noin puoli miljoonaa euroa. Täytyy todeta, että tätä rahaa käytetään eurooppalaisten elokuvan tekijöiden tukemiseen ja arvojen tukemiseen. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Ενίσα αποτελεί το μοναδικό Kiitoksia. Enissä on ainoa hajautettu virasto Euroopan unionissa, joka on Kreikassa. Kreikka on käyttänyt miljoonia euroja auttaakseen tämän järjestön toimintaa. Se on Iraklionissa ja sillä on suuret toimitilat, mutta se palkkaa vain kymmenen henkilöä, koska operatiivinen keskus on siirretty Ateenaan riippumatta siitä, että Kreikan viranomaiset täytäntöön panivat kaikki sitoumuksensa, jotka koskivat Enisan toimintaa. Budjettivaliokunta tuki sitä, mitä Enisa teki ja avasi oven myös Iraklionin viraston lopettamiselle. Siitä syystä vuodesta 2012 Iraklönnin aluetta edustavana meppinä olen pyrkinyt torjumaan tällaista toimintaa viime viikolla. Ihmiset suhtautuvat hyvin sarkastisesti meppeihin. Olkaa hyvä, varapuheenjohtaja Georgieva, suhtautukaa tähän vakavasti. Danke, Frau Vorsitzende, Herr Rechnungshofpräsident. Kiitos puhemies, hyvä presidentti, hyvä komissaari. Tässä keskustellaan 350 toimijan vastuuvapauskysymyksestä, mutta keskityn virastoihin. Tilintarkastustuomioistuinta on syytä kiittää tästä hyvästä työstä ja raportista. Ja raportti osoittaa, että tukiin liittyy vielä heikkouksia ja tämä liittyy sitten puolestaan valvontaongelmaan. Esimerkiksi avoimuudessa on toivomisen varaa ja tehokkuudessa myöskin ja näihin tulisi puuttua. Esimerkiksi eh, Frontex, teknologiainstituutti ja ympäristövirasto, EFSA ja toisaalta eh, sairauksen ennaltaehkäisevä virasto 92 eh, prosenttia mm, varoista suuntautuu näihin viiteen virastoon. Toisaalta ei ole myöskään tarkasteltu riittävästi muita rahoitusmahdollisuuksia, esimerkiksi yksityisen rahoituksen mahdollisuutta, ja siksi olisi katsottava, miten niitä rahoitustukikysymyksiä tulisi hoitaa toisin. Valtsaat. Kiitos puhemies puheenvuorosta. Olen iloinen että valiokuntien varjastelijoiden ansiosta mietinnössä vähän maustetta. Siteerän kunnioittamani varjastettelijä. haluaisin puhua tästä viivästyneestä maksuista, maksusumasta. Sitä on puhuttu paljon. Uskon, että monimuotoisten, monivuotisten rahastojen ja kohesiopolitiikan alueella tapahtuvat ongelmat ovat olleet oikeutetun kritiikin kohteena. Maksujen viivästyminen tai lisämaksut, jotka ne aiheuttavat, haittaavat EUn uskottavuutta. Tällaista ei pitäisi sattua. Aluekehitysvaliokunnassa olemme jatkuvasti arvostelleet asiaa ja olen oikein tyytyväinen, että se mainitaan äh, mietinnössä ja alueella. Kohdassa politiikassa, jopa kulttuuriprojekteissa ja humanitaarisissa projekteissa. tietysti on erittäin tärkeää että euroopan parlamentilla on valvontavalta tähän budjettiin ja katsotaan että julkiset varat käytetään oikealla tavalla. avoimuus ja tulosperusteinen budjetointi on äh, oleellista. ala joka mainittiin liittyy pilottihankkeisiin ja tämä on ala, johon minun mielestäni meidän tulisi ehdottomasti keskittyä, varsinkin kun tarjo- tarkastellaan COP21-sitoumuksiamme ja Junckerin halua tehdä Euroopasta johtavaa uusiutuvien energialähteiden saralla. Haluaisin myös lyhyesti mainita toisen kohdan, joka ei ole niinkään esillä. Se koskee omia varoja. Se oli viime kaudella voimakkaasti mukana keskusteluissamme, mutta tällä toimikaudella ei enää juurikaan. Kuten kaikki tiedämme, jäsenvaltiot aikovat todennäköisesti nostaa Äh, maksuosuuksia Euroopan unionille. Vaatimuksetkin nousevat jatkuvasti. Meidän tulisi katsoa tätä omien varojen osuutta mahdollisuutena rahoittaa. Kiitoksia. Hyvä. Näin on saatu Catch the Eye-puheenvuorot käytettyä ja sitten puheenvuoro saa presidentti Caldeira. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää lämpimistä sanoista, joilla kiitettiin tilintarkastustuomioistuinta sen tekemästä työstä. Tämä on varsin rohkaisevaa. Kiitos myös ehdotuksista, eh, eh, jotka esiin tulevat hyvin näissä eri mietinnöissä. Ja tässä muun muassa todettiin, että on tärkeää, että eh, tilintarkastustuomioistuin katsoo, eh, miten 2020 strategian eh, täytäntöönpano ja toteutus eh, huomioidaan. Ja yhteisyritykset ja lisätiedot tähän liittyen. Toisaalta toteaisin, että suositus vastuvapausraportissa äh, toteaa, että asia on myöskin metodologian liittyvä kysymys, joka tulee äh, ratkaista. Ongelma äh, liittyy siihen, että on katsottava, mikä on syynä ongelmiin. Ja on hyvä mielestäni, että tässä nimenomaan eh, riskiasiaankin viitattiin. Eh, lakia säätävät tahot ja ohjelmista sopivat tahot, eh, näiden on ymmärrettävä heti alkuvaiheessa, minkä suuruisen riskin ollaan valmiit menemään. Tämä ei ole tilintarkastustuomioistuimen tehtävä. Tarkastajat katsovat, onko varsinainen virhe tapahtunut. Eli olemme huomioineet tällaiset seikat, mutta tämä on kuitenkin asia, joka meteorologisesti tulee ensin hoitaa, muutoin asiassa ei edetä. Tämän lisäksi tarvittaisiin uudenlaista lähestymistapaa siihen, miten rahoja suunnataan investointeihin tulevaisuudessa. Ja tämä on todellakin äh, Eh, haaste uudelle instituutiolle eh, ja se liittyy kaikkiin muihin tahoihin. Ja tässä kannattaa mainita kolme toimintalinjaa, joissa eh, me olemme myöskin vahvasti mukana, kuten neuvosto totesi, osallistuminen monivuotisen puolivälin tarkastuksen toteuttamisen MFFstä puhuttaessa. Olemme valmiit esittämään omat näkemyksemme liittyen rahoitus varainhoitoasetukseen. Tällä tavalla varmasti voidaan virtaviivaistaa näitä menettelyjä tulevaisuutta ajatellen ja toisaalta myöskin, kun pyritään tulospohjaisempaan budjetointiin. Eli voitte luottaa siihen, että tilintarkastustuomioistuin on valmis osallistumaan tähän vuoropuheluun toimijoiden välillä, jota tarvitaan ja joka mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa todellakin e, varainhoitokysymykset voidaan hoitaa paremmin ja toisaalta e, vastuunkanto hoidetaan myöskin kunnolla suhteessa kansalaisiin. Kiitokset, herra Kallera. Ja nyt sitten eh, puheenvuoron saa komission jäsen Georgieva. Olkaa hyvä. Took two minutes. Kiitos. Avauspuheenvuorossa käytin kaksi minuuttia liikaa ja nyt on takaisin maksun aika. Puhun lyhyemmin. Vain kolme kohtaa. Kiittäisin keskustelusta esiin ostetuista asioista politiikkapuolella ja erittäin täsmällisestä pyynnöstä kiinnittää huomiota asioihin ja tulemme erittäin arvoin tarkkaan pohtimaan päivän kommentteja. Mikä tärkeämpää ja toiseksi työskentelemme 2014 talousarvion vastuuvapaus päätöslauselmien parissa ja raportoimme kesätavon jälkeen tänä vuonna. niin kommenteista. Totta kai täytyy työskennellä ehkäisevien ja korjaavien toimintojen parissa virheiden suhteen. Tämä on tärkeää. Jatkamme työtä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ottaaksemme heidän kertomustensa läksyt parhaiten huomioon omassa työssämme. Herra Kallere ei ymmärtäisi, ja sanottaisi asiaa sille. Tarkastelemme ohjelmiemme monivuotista luonnetta, haluamme olla varovaisia ja saada parhaat tulokset pitkällä aikavälillä virheiden suhteen, mutta Samanaikaisesti olemme kiitollisia niille, jotka ovat sanoneet, että on asioita, joita jäsenvaltiot ja me komissiossa teemme hyvin. Tämä tunnustaa tilintarkastustuomioistuinkin kertomuksessaan. Voimme pohjata tätä politiikkapuolen asiaa voimme kehittää siltä pohjalta lisää hyviä käytänteitä, jopa parhaita käytänteitä normaalien käytänteiden korvikkeeksi. Olemme sitoutuneet parlamentin tilintarkastustuomioistuimen ja neuvoston kanssa työskentelyyn ja voitte luottaa henkilökuntaan ja minuun. Olemme käytettävissänne, että keskustelu pysyy, pysyy jatkuvana prosessina, eikä tämä jää vain tällaiseksi kertarykäykseksi. Kiitos näistä loppuhuomioista. Ja nyt sitten puheenvuoron saavat esittelijät. Ensinnäkin Rova mm, Diablejova, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitoksia hyvät kollegat. Hyvää iltaa jo kolmatta kertaa tänään. Kiitoksia kaikista rakentavista kommenteista, näkemyksistä ja tuesta luotan siihen, että huomenna kohtaan tämän haasteen menestyksellisesti äänestyksissä ja viemme menestyksellisesti myöskin tämän loppuun. Haluan kiittää budjettivalvontavaliokunnan jäseniä ja kollegoita, kaikkia niitä, jotka ovat minua tukeneet tämän prosessin ajan. Haluan myös onnitella kaikkia esittelijöitä kontvaliokunnasta muista vastuvapauskertomuksista ja haluaisin myös kiittää muiden valiokuntien esittelijöitä, koska yhteistyö on ollut erinomaista. Haluan myös kiittää komission edustaja Georgievaa ja tilintarkastustuomioistuinta. Objektiivisuus, tuloshakuisuus ja maksimaalinen avoimuus on ollut tavoitteena, niin kuten myöskin Euroopan kansalaisten etu. Tämä onneksi on tullut myös esille lopputekstissä, josta äänestämme huomenna. Haluaisin, että tämä lähestymistapa heijastuisi myös seuraavassa vastuuvapausprosessissa vuonna 2015, joka alkaa aivan muutaman kuukauden kuluttua. Olisin kovin ilahtunut, jos budjetti ja veropolitiikka ehdotukset heijastuisivat budjettivaliokunnan työssä ja ehkäpä myös muiden parlamentaaristen valiokuntien, kuten myöskin muiden EU-toimielinten työssä. Haluaisin myös ehdottaa, että vahvistaisimme toimintamme välistä vuoropuhelua ja vaatisimme seurantatyötä, loisimme työryhmiä aktiiviseksi yhteistyöksi ja Saisimme näin aikaiseksi ehkäpä jatkuvan budjetivalvonnan Euroopan komission osalta. Aivan kuten eurooppalainen ohjausjakso, joka pohjautuu EU-toimielinten jatkuvaan yhteistyöhön, joka on asettanut määräajat toiminnalleen. Tällä tavalla voimme välttää jatkuvat ongelmat virhetasossa ja skandaalit, jotka vain vesittävät Euroopan unionin uskottavuutta. Toivottavasti tämä lähestymistapa, jonka hyväksyn, kun valmistelin tätä vastuuvapausmietintöä, myöskin vie meitä tähän suuntaan. Haluan kiittää vielä kerran täydestä sydämestä kaikkia osallistujia ja toimijoita, jotka edustavat koko EU-toimielinten spektriä, jotka ovat olleet niin vastuullisesti mukana tässä prosessissa. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten Rova Schmidt, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvä presidentti tässä paljon on nyt tullut sanottua. Ja nyt lyhyenä reaktiona toteaisin vielä, että emme halua taistella pelkästään pakolaiskriisin syitä, vaan on erittäin tärkeää, että voimme tarvittaessa reagoida myöskin nopeasti. Eikä tässä ole kyse siitä, että halutaan suojautua olemassa olevalta tai joiltain ihmisiltä, vaan tässä on kyse siitä, että verovaroin hankitut kehitystukirahat käytetään mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Omalta osaltani haluaisin kiittää kaikkia mukana olleita ja toivottavasti asiassa edetään hyvin. Kiitokset ja kiitos puhu, siitä, että puhuitte näin lyhyesti. Ja sitten herra Piiper, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies ja kiitos myös kriittisistä sanoista oman mietintöni, mietintöni liittyen. Yksi asia hieman hämmästytti, eh, kun puhutaan turvallisuuteen liittyvistä seikoista ja sisäisiin kysymyksiin liittyvistä seikoista. Tässä on ehkä hieman täydentämisen tarvetta toiseenkin suuntaan ja siksi nostin asian uudelleen esiin. Ja muutoinhan hallinnollisesti tämä asia on melko lailla ok. Riippumattomuus ja manatin huomioiminen. Todellakin haluan kiittää saamastani tuesta kaikkia mutta äh, Brandille äh, haluan sanoa kuitenkin seuraavat sanat. Kun puhutaan Euroopan parlamentin vastuuvapaudesta ja toisaalta sitten puhutaan ähm, tai vaalikampanjasta, jos keskitytään pelkästään näihin äh, könttämaksuihin, joka ei oikein mitään muuta sisällä, niin tämä kyllä on osoitus melko lailla köyhästä liberaalien politiikasta minun mielestäni. Eli tulisi ehkä nostaa esiin vähän muutakin kuin vain tämän yksi asia. Ja sitten, että tässä kritisoitiin vielä puhemies Schulzia. Eh, no, tämä tuntuu kyllä vähän jo oudolta. Rakebrandi, ehkäpä seuraavalla kerralla teidän kannattaa olla vähän eh, vastuullisempi ja ehkä pysyä myöskin paikalla. Ja eh, roa Kressle totesikin jo, että tässä puhutaan kustannuksista, rakennusten, tulkien aiheuttamista kustannuksista ja niin edelleen. Ja eri ryhmät täällä parlamentissa eh, omaavat eh, varsin vahvat eh, loppaavat rintamatkin. Eli kyllä säästetään, säästetään, kunhan nyt ei vaan nämä säästöt itseen kohdistu koskaan. Eli katsoisin, että tässä yhteydessä on syytä kiittää kaikkia niitä, jotka eh, ovat valmiit kanssamme vetämään tiettyä linjaa ja todellakin valmiit parannuksiin ja muutoksiin tarvittaessa. Tuntuu vähän noudolta, että milloin mitäkin intressejä eh, tuetaan, kansallisia intressejä tai mitä tahansa intressejä. On erittäin tärkeää, että ymmärrämme varsinaisen asioiden merkityksen. Elnök Kiitokset. Ja sitten Sarnietski, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvä puhemies, hyvä puheenjohtajamaan edustaja. Nyt puhun Puolaa. Äsken puhuin englantia. Puhun kolme minuuttia tälläkin kerralla. Yhteistyö parlamentissa erityisesti koko mun talousarjan valvontavaliokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen kesken on paljon parempaa kuin 6-7 vuotta sitten muistini mukaan. Olemme vihdoinkin samaa tiimiä tilintarkastajia. Tämä on hyvä viesti veronmaksajille ja kaikille muille, jotka haluavat, että varat käytetään hyvin. Toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on, että täytyy tehdä ihan selväksi, että mitä tulee ulkosuhdepalveluihin, me tarvitsemme maantieteellisiä kiintiöitä. Tämä on ihan selvää. Me kuulemme, että 128 delegaation johtajasta – EUn edustustoista kuusi kymmentä jäsenvaltiosta ja vain 20 niin sanotusta uusista jäsenvaltiosta. Tämä on riittävä näyttöä, että, että tämä on suhteetonta. Väestöpohjalta maanulla niin pitäisi olla 11 eu tällaista meillä on vain neljä. Tämä epäsuhta on tosiasia. Sama pätee muihinkin uusiin jäsenvaltioihin. Mutta nyt puhe ulkosuhdepalveluksesta ainoastaan. Samanlainen tilanne on muissa instituutioissa. Parlamentti ei ole niin paha, mutta neuvosto on pahin. Ja kun neuvostosta puhutaan, minulla on sellainen tunne, että vuodesta toiseen – Sama näytelmä pyörii. Valitamme neuvostosta. Valitamme, että poliittista tahtoa puuttuu neuvoston puolelta. Toistamme samoja asioita ja olemme tietysti oikeassa. Mehän olemme aina oikeassa. Me puhumme, vastauksia ei tule. Vaikutusta ei ole. On korkea aika ottaa tiukempi kanta. On mahdotan tätä nämä toimielimet eivät ole yhteistyössä neuvoston tahdon puutteen vuoksi. Kiitos. Ja sitten herra Vistisen ja puheaika kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Øh, øh, Tämä on pitkä keskustelu, mutta se on edistänyt asioita. Haluaisin kiittää sekä varjoesittelijöitä, jotka ovat työskennelleet paljon mietintöni kanssa. Ja sitten meillä on ollut mahdollisuus olla varjoesittelijä ja silloin meillä on tunne, että useimmat vastuuvapaudet ovat kohtuullisen objektiivisia. Ja ne tekevät sen, mitä parlamentilta vaaditaan. Eli parlamentti harjoittaa tiukkaa valvontaa siitä, mitä veronmaksajien varoja käytetään. Ja vähän huono juttu. Me olemme menneet useassa asiassa niin pitkälle kuin pitää, mutta yksi asia, missä olisimme voineet tarttua tiukemmin, suhteessa, on suhteessa parlamenttiin, on tärkeää noudattaa itseemme samoja korkeita standardeja kuin muihin. Ja tässä meillä on vähän tietä kuljettavana. Kiitos keskustelusta, kiitos neuvostolle, kiitos tilintarkastustuomioistuimelle isosta työstä, jolla on luotu pohjaa meidän mietinnöllemme. Ja minua ilahduttaa tämä äänestyksen huomenna ja että jatkamme tätä linjaa, joka valiokunnissa on jo muodostunut. Kiitokset. Hyvä edustaja. Ja nyt on sitten